Chers collègues, est-ce que je peux vous demander de cesser les négociations? Kollegat, voisinko pyytää teitä päättämään keskustelunne niin, että voisimme aloittaa kokouksemme? Je vous propose d'abord euh, d'adopter... Ehdotan, että hyväksymme ensin esityslistan se on nyt siis hyväksytty, kun niin kommentteja ole. Ilmoituksia, kuten yleensäkin, kokouksemme menee nettiin ja olette saaneet eh, kertomuksen Dakarin matkasta, jota minulla oli kunnia johtaa. Siellä oli maailmanlaajuinen sosiaalifoorumi. Sitten kohta kolme. Olette saaneet pöytäkirjat eh, seuraavista kokouksista 24.-25. tammikuuta, 1. helmikuuta, 14. helmikuuta, en ole saanut mitään kommentteja tähän, joten pöytäkirjat on hyväksytty. Kohta neljä. Ehdotan, että aivan kuten olemme sopineet, kävisimme keskustelua herra Kous Richellen kanssa. Hän on työllisyysasioiden pääosaston pää, uusi pääjohtaja. Joten jos nyt on niin hän on oikeastaan meidän luottomiehemme komissiossa. Te olette astuneet tehtävään ensimmäinen tammikuuta, sen jälkeen kun olette kymmenen vuotta käsitelleet kehitysasioita Euroopan komissiossa. Olen aivan varma, että tämä antaa teille hyvän pohjan mikroluottoja ajatellen. Se on tärkeä aihe, jota tulemme käsittelemään pöttyöllisyys- ja sosiaaliasioiden yhteydessä. Tätä ennen olitte Alankomaissa, sehän on teidän kotimaanne ja siellä teillä on ollut useita tehtäviä keskushallinnossa ja erityisesti olette toimineet eh, sosiaaliasioiden pääjohtajana. Nyt annan teille puheenvuoron ja kuten tiedätte, tämän jälkeen jäsenet voivat esittää teille kysymyksiä. Meille, meitä kiinnostaa tässä tietenkin erityisesti se, että voisimme tutustua teihin ja vähän testata teidän tuntemuksianne. Ja voitte kertoa meille, miltä, miltä teistä näyttää pääosaston tehtävät työohjelman 2011 puitteissa. Tiedätte että varmasti, että koordinaattorit ovat jo etukäteen nimittäneet esittelijät teksteille, joita vielä odotamme komissiolta organisaation töiden järjestämisen takia on hyödyllistä tietää, kuinka te olette ohjelmoineet äh, asiakirjojen laatimisen ja äh, Tämä on tärkeä myös yhteistyön kannalta. Olkaa hyvä. Uh, kiitoksia paljon rouva puheenjohtaja. Kiitoksia ystävällistä sanoistanne näin alkajaiseksi ja kiitoksia, että kutsuitte minut tänne pitämään tämän lyhyen esitelmän. Englanniksi tunnetaan ilmaisu, että osuu juostessa, putoaa juostessa maahan. Ja minun täytyy todellakin nyt sitten osua maahan lentäen tässä uudessa tehtävässäni. Tämä on hyvin tiukka tilanne, jossa olemme tällä hetkellä. Ei pelkästään normaaleissa toimissamme, mitä täytyy suorittaa, mutta meillä on kaksi erityistä asiaa esityslistalla. Ensinnäkin olemme mukana ensimmäisessä Euroopan unionin politiikan ohjauskaudessa ja sitten monivuotisen rahoituskehyksen suunnittelussa. Mitä tulee eurooppalaiseen talouden ohjauskauteen, niin olemme iloisia siitä, että kuulumme kolmen ydinryhmään, jotka neuvottelevat yhdessä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa. Meillä on Troikka, meillä on DG-koordinaatio ja DG-makrotalous ja DG ja vielä kolmaskin pääosasto oli mukana. Ja täytyy olla varma, että makrotaloudesta ei pelkästään huolehdita vaan, ja äh, budjettiasioista huolehditaan, vaan myöskin sosiaalinen puoli otetaan huomioon. Ja tiedätte, että olemme muotoilleet Eurooppa 2020 strategiassa tavoitteet, ja ensimmäinen johtopäätös lienee se, että jos nyt katsotaan, mitä jäsenvaltiot tekevät alustavissa ohjelmissaan, nehän ovat vielä ohjelmaluonnoksia, niin ellemme siihen saa lisättyä lukuvia asioita, emme saa sosiaalisia asioita kuntoon, eli tarkoittaa 75 prosentin, prosentin osallistumista työmarkkinoille ja 20 miljoonan tai köyhyyden vähentämistä 20 prosentilla. No nyt sitten huhtikuussa on tarkoitus jäsenvaltioiden esittää kansalliset uudistussuunnitelmat, ja sen jälkeen meidän täytyy saada aikaiseksi konkreettisia suosituksia niiden pohjalta. Koko tällä toimialalla EBSCO on tärkeässä roolissa. Se käsittelee kokouksessaan toisella kesäkuun viikolla tätä aihetta. Ja siellä on tarkoitus sitten käsitellä asiaa jäsenvaltioiden kanssa, sosiaalisen suojelun ja komitean kanssa. Ja EMKossa. EMKolla on vain muodollinen rooli, mutta siinä on, on sovittu, että sosiaalisen suojelun komitea on yhteistyössä asiassa myös. Ja jäsenvaltioille on annettu alustavat suositukset ja olemme liikkeellä ensimmäistä kertaa ja sen takia meidän täytyy asettaa koko tämä asia Eurooppa 2020 strategian puitteisiin, mutta toisaalta meidän täytyy olla realistisia ja ymmärtää, että päävastuussa ovat jäsenvaltiot ja voimme vain rohkaista heitä pitämään peili tiukasti edessään katsomaan peiliin ja varmistamaan, että he todellakin ne ryhtyvät toimenpiteisiin niillä aloilla, joihin poliittiset painopisteet on suunniteltunut. Sitten monivuotisesta rahoituskehyksestä komissio julkaisee kantansa kesäkuussa. Ja se tulee olemaan mielenkiintoinen tapahtuma tietenkin ja toivomme, että tästä valikunnasta osoitetaan mielenkiintoa myöskin runsaasti sitä kohtaan. Nyt olemme valmisteluvaiheessa ja vielä kyselemme itseltämme näitä perustavanlaatuisia kysymyksiä. Esimerkiksi pitäisikö meidän ottaa mukaan tavoitteet koskien Euroopan sosiaalirahaston käyttöä ex ante, eli etukäteen jo, vai pitäisikö odottaa minkälaisia ohjelmia mailta ja alueilta tulee? Vielä ei ole olemassa minkäänlaista poliittista preferenssiä kumpaankaan suuntaan meidän mielestämme on tärkeää, että saadaan käsitys tästä, koska vuosien aikana olemme nähneet, että sosiaalirahaston prosenttiosuus on mennyt 40-22 prosenttiin. Luultavasti esimerkiksi tietyt jäsenvaltiot tai alueet, vaikkapa Tarmak, tähtävät parempaan työllisyyteen, mutta tämä on kuitenkin vuosien aikana saavutettu tulos. Tämä on vielä kysymysmerkki ja meidän mielipide on vielä muodostusvaiheessa. No tietenkin komissio mieluummin asettaa aina eksante tavoitteita tällä alalla. No sitten meillä on tietenkin kysymys, joka koskee sitä, että kyseessähän ei ole vain sosiaalirahastoille rahan antaminen, vaan pitäisikö se linkitä yhteen Euroopan 2020 strategian päätavoitteisiin tai yleistavoitteisiin. Tiedän, että tämä on poliittisen keskustelun aiheena jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot epäröivät vielä jossain määrin. Aivan selvästi tämän keskustelun tulos vaikuttaa myöskin sosiaalirahaston kokoon. Tiedättehän kyseessä on viisi jäsenvaltiota, jotka vetoavat rahaston rajoittamista pyytäneet yhteisön tasolla. Ja täytyy katsoa, että jos tämä rajoitus tapahtuu, niin kuinka paljon rahaa sitten on käytettävissä sosiaalirahaston osalta. Me haluaisimme toimia siten, että antaisimme selkeän alueellisen aspektin sille, mitä teemme. Ei pelkästään temaattisen, vaan, taikka alakohtaisen, vaan todellakin alueittaisiin, alueittain määritettäisiin aihealueet niin, että johdonmukaisesti lähestyttäisiin aina kutakin aluetta yhden tai useamman rahaston taholta. Eli nämä ovat ne kaksi aivan spesifiä asiaa, joiden parissa työskentelemme ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja molemmissa täytyy päästä johtopäätöksiin sitten tämän vuoden kesäkuussa. No sen lisäksi meillä on aivan normaali lainsäädäntöohjelma ja kaksi niistä aiheista, jotka vaativat poliittista huomiota on työaikadirektiivi ja lähetettyjen työntekijöiden direktiivi. Me olemme pyytäneet työmarkkinaosapuolia ilmaisevan kantansa, haluaisivatko ne keskustella keskenään työaikadirektiivistä ja olemme saaneet aivan viime aikoina sellaisen tiedon, jota ei ole vielä kirjallisesti vahvistettu, siitä, että työmarkkinaosapuolet todellakin haluaisivat tarttua tähän haasteeseen ja neuvostella, neuvotella työaikadirektiivin tulevaisuudesta? Vastaukselle on määräaika. Se on huhtikuun alkupuoli. Siitä täytyy siis muodostaa silloin vakaa kanta, mutta meillä on syytä uskoa, että he ovat valmiita keskustelemaan. Eteenpäin ei tulla pääsemään nopeasti. Mielipideeroja on, ne täytyy saada kavennettua, mutta ainakin työmarkkinaosapuolet näyttävät ottavan vastuun kantaakseen. No sitten sijoitettujen tai lähetettyjen työntekijöiden osalta täytyy sanoa, että komissio on odotettava ennen kuin työmarkkinaosapuolet saavat ehdotuksen aikaan. Heillä on aikaa yhdeksän kuukautta. Ja jos tulosta ei saada pöytään, niin silloin pallo on komission käsissä ja komission on ryhdyttävä aloitteelliseen toimintaan. Niin, meillä on tämä direktiivi, joka on hyvin poliittinen luonteeltaan ja tällä hetkellä pohdimme, että me ottaisimme tekstin käsittelyyn tämän vuoden toisella vuosipuoliskolla. Ja komission vastaus saattaa muodostua kahdesta osasta. Ensimmäinen koskee täytäntöönpanorektiiviä, eli sillä selvennetään, minkälainen, minkälaiset käsitteet ovat kyseessä ja miten direktiivi pannaan täytäntöön. Ja toinen osa sitten olisi toimi, joka koskee yhtenäismarkkina sisämarkkinasäädöksen puitteissa ja mukana ovat myöskin sosiaaliset oikeudet. Tämä on vielä keskustelun alla, emmekä mitään tekstiä tule saamaan aikaiseksi ennen vuosen, vuoden toista puoliskoa. Mutta mitä sitten voidaan odottaa tämän vuosipuoliskon lopulla? On elektromagneettisesta, siis sähkömagneettisesta säteilystä direktiivi ja työstämme edelleen liikunta- ja tukielin sairauksia koskevaa direktiiviä. Ja se pitäisi saada ulos tämän vuoden toisella puoliskolla. Ja käymme myöskin keskustelua tupakan poltosta työpaikalla. Emmekä ole varmoja, saammeko vielä 2011 vuoden aikana tästä lopullista tulosta aikaan. Tärkeää on kuitenkin se, että laadimme valkoisen kirjan eläkkeistä ja työstämme 1700 reaktiota, jota meille on toimitettu aiheesta, lausuntoa ja mielipiteenilmausta. Ja ehkäpä toisen, toisella vuosipuoliskolla saamme asiasta aikaiseksi jotakin tekstiä. Tekstit on luvassa myöskin demografiasta, väestönmuutoksesta ja myöskin tiedonanto romaneista. Ja nämä ovat tärkeitä poliittisia keskustelun aiheita, joita täytyy vielä käydä. No tässä oikeastaan lyhykäisesti tämän vuoden agenda. Vielä on joitakin epävarmuustekijöitä ilmassa, mutta tietyt päivämäärät ovat jo ihan tarkkoja. Esimerkiksi monivuotinen rahoituskehys ja myöskin Euroopan talouspolitiikan ohjauskausi. Tämä riittänee johdannoksia. ja kiitoksia paljon, että kuuntelitte. Merci beaucoup pour euh, cette euh, présentation. Kiitoksia tästä sitten herra Serkas. Muchas gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Richel. Ehkä muut kollegat, kertovat, kertovat teille näkemyksistään. Minä ryhmäni koordinaattorina haluaisin ainoastaan toivottaa teidät tervetulleeksi ja taata, että meidän osaltamme tulette saamaan kaikkea lojaalia apua, jota tarvitsette tässä tärkeässä asiassa. Se on merkittävä miljoonille miljoonille eurooppalaisille. He ovat näkemässä, kuinka heidän työsuhteensa ovat monimutkaistumassa ja he ovat epätoivoisia siitä, kun havaitsevat, havaitsevat, että koulutuksenkaan jälkeen työpaikkaa ei tule löytymään. Nuoret ja naiset etsivät työpaikkoja ja se on vaikeaa. Teidän on hyvä tietää, että olemme rinnallanne, haluamme parantaa näkyvyyttä ja sitoumuksia, joita instituutioilla ja Euroopan komissiolla on meidän tulevaisuutta käsittelevissä asioissa. Olen oikein tyytyväinen näistä tiedoista, joita annoitte koskien sitä, kuinka työllisyyspääosasta otetaan mukaan Troikan työhön, jossa valmistellaan ohjausjaksoa. Olette aivan oikeassa. Meidän on tehtävä ponnistuksen niin, että saadaan tasapainotettua EPSCOn puheenjohtajuus ja että saadaan tasapainotettua koko kriisin siis sosiaaliset ulottuvuudet muiden ulottuvuuksien kanssa, jotka ovat toki tärkeitä, mutta ne eivät ole ainoita. Olen oikein tyytyväinen tästä ilmoituksesta. Olen myös hyvin tyytyväinen työaikadirektiivin esittelijänä, että avataan mahdollisuus sille, että työmarkkinaosapuolet ratkaisisivat tämän ongelman. Se olisi kaikkein paras ulospääsy, että he löytäisivät käytännönläheisen ratkaisun. Aivan pieni huomio kuitenkin, äh, että saatte vähän kotiläksyjä. Minusta te hyvin täsmällisesti ja selkeästi kuvailitte tätä tasapainotilannetta ja, ja pääosastonne roolia, mutta täällä on yksi osa, jossa tätä roolia ette harjoita, se on minun mielestäni niin dramaattista. Maahanmuutto-ongelma on Euroopassa laaja ja sillä on vaikutuksia työmarkkinoihin aivan ilmiselvästi. Näiden maahanmuuttajien kotouttaminen on tärkeä asia, johon, joka meidän on tehtävä, jotta vältytään rasismilta vastaisuudelta. Heidät on otettava vastaan ihmisarvoisesti. Tämä asia on kuitenkin todella kaukana työllisyyspääosaston vastuualueesta. Olen nyt vastuussa tästä yhteisestä luva, yhteisen luvan menettelystä ja olen nähnyt muita eh, toimijoita, mutta työllisyyspääosasto ei ole mukana, eikä se ole sitoutunut, sitoutunut taistelemaan eh, kunnallisten eh, olosuhteiden puolesta. Muita direktiiviä tulee olemaan. Tältä alalta haluaisin pyytää, että te kantaisitte tästäkin vastuun parlamentissa taistelemme niin, että meidät otettaisiin mukaan. Teidänkin on löydettävä oma alainen komissiossa. Ei pidä unohtaa näitä miljoonia maahanmuuttajia, työntekijöitä ja, ja, ja, ja työmarkkinavaikutuksia. Tämä on aivan yhtä tärkeää kuin kun oikeus ja, ja, ja oikeudenmukaisuus. Tämä on varmasti avainasemassa, kun pyritään asianmukaisen kotouttamiseen. Kiitoksia. Madame Figueredo, puis Monsieur Christensen. Uh, Madame Figueredo. sitten Christensen. Obrigada, Kiitoksia, puheenjohtaja. Kaksi lyhyttä huomiota. Ensinnäkin sosiaalinen ulottuvuus, joka kriisillä tai kriiseillä, sosiaalisilla kriiseillä on – käymme tätä nyt läpi ja joissakin maissa, kuten omassa maassani Portugalissa, tilanne on varsin dramaattinen, mutta Irlantia tai Kreikkaa tai muitakaan maita ei tässä sovi unohtaa. Palkat romahtavat, sosiaaliturva heikkenee, työttömyys lisääntyy, palk- eläkkeitä leikataan, vaikka tilanne on alun perin jo huono esimerkiksi omassa maassani. Köyhyys pahenee entisestään ja kaikki tämä uhrataan julkisen talouden alttarille. Ja kysyn, missä kriisin sosiaalinen ulottuvuus tässä kaikessa piilee? Mihin sosioekonominen kohesio tässä linkittyy? Euroopan parlamentti on äänestänyt joistakin mietinnöistä, esimerkiksi eurooppalaisesta vähimmäispalkasta, ja näin olemme haastaneet komission, jolta olemme pyytäneet toimenpiteitä näistä asioista. Sitten meillä on ollut julkilausuma, joka käsitteli kodittomia ja sen allekirjoitti suurin osa parlamentin jäsenistä. Ja tuossakin tekstissä pyydetään komissiolta aloitetta asian puuttumiseksi. Nämä ovat kaikki hyvin arkaluontoisia aiheita ja kysyn, mitä komissio valmistelee näissä asioissa? Monsieur Christensen. Sitten herra Kristensen, onko vielä muita kollegoita, jotka haluavat esittää kysymyksiä? Saari ja Rova Harkin, Rova Deli. On täällä kyllä miehiäkin, hyvä pääjohtaja, Rova Beres. No niin, tähän päätän puhujalistan. Herra Kristensen. Tak, fru formand, og tak til generaldirektøren for orientering. Kiitos. Kiitän pääjohtajaa hänen antamistaan tiedoista. Nämä tiedot olivat äärimmäisen mielenkiintoisia ja teidän tulevat työnne vaikuttavat mielenkiintoisilta. Haluaisin kuitenkin ottaa esiin asian, jota ei ole otettu tässä vielä esille, eli globalisaation sopeutumisrahasto. Se on yksi tärkeimmistä apuvälineistä, joka meillä on tällä hetkellä käytettävissämme, kun pyrimme siihen, että ihmisiä saadaan takaisin työmarkkinoille. Kuitenkin usein on havaittu, että kokemukset eivät ole olleet kaikilta osin myönteisiä Euroopassa, koska ensinnäkin hallinnollinen aika siihen, että rahoja saa käyttöön, on hyvin pitkä. Tässä voi mennä jopa vuosi. Ja joissakin jäsenvaltioissa on ollut ongelmia. Eli kun ohjelmakaudesta on esimerkiksi enää viimeinen vuosi jäljellä, ja aikaa on liian vähän käytössä ja rahoja saada käyttöön. Ja siksi pohdin, voitaisiinko ohjelmakausi saada käyttöön siltä, siitä hetkestä lähtien, kun tiedetään, että varat on annettu käyttöön. Voidaanko rahaston sääntöjä rukata, jotta hallin, hallinnollista odotusta ja aikaa, jota menettelyihin kuluu, voitaisiin lyhentää. Ja ehkä pitäisi pohtia mahdollisuutta myös siitä, että komissio, parlamentti ja jäsenvaltiot yhdessä pohtisivat ja tarkastelisivat yksittäisiä hankkeita, niin että jäsenvaltiot saavat takuut siitä, että tietty hanke menee läpi. Näin ne voivat jo tarttua tuommoista toimeen ja lähteä esimerkiksi tiettyihin koulutustoimiin. Tämä olisi yksi ratkaisumahdollisuus, koska muuten on suuri vaara siitä, että halutaan toimia työttömien hyväksi, mutta aikaa ei kuitenkaan ole tarpeeksi, jota varoja voidaan käyttää. Sittenkö ehkä vastata nyt näihin ensimmäisiin kysymyksiin? Thank you very much for, for these uh, questions. Kiitoksia paljon näistä kysymyksistä. Siirtolaisuudesta ja siirtolaisista. Eri komission osapuolet ja tahot ovat käsitelleet tiettyjä asioita tästä aihepiiristä jo ja kiinnitämmekin huomiota sosiaalirahastossa siirtolaisten integraatioon, sellaisten siirtolaisten, joilla on lupa asua, jäädä siis maahamme ja silloin he kuuluvat sosiaalirahaston kohderyhmään. He ovat populaation osa, kansan osa ja heitä voidaan palvella monilla tavoin. Kyse on taidoista ja pienyrityksistä, niiden käynnistämisestä tai mikroluotoista. Kaikki tällaiset asiat ovat sellaisia, joita voidaan tukea. Kunnes siirtolaisilla, tai niin pitkään kuin siirtolaisilla ei ole pysyvää oleskelulupaa, ne kuuluvat muiden pääosastojen alaisuuteen, mutta voitte olla vakuuttuneita siitä, että sosiaalirahasto ottaa ne hoivaansa niin sanotusti välittömästi, kuin, kun heillä on lupa pysyvästi oleskella maassa. No sitten on huomattava, että monet asiat ovat muutoksen kourissa, Rova Figueiredo. Kriisin jälkeen emme varmaankaan palaa siihen takaisin, mistä lähdimme ennen kriisiä, koska asiat ovat muuttuneet. Ja ihan rakenteellisesti, eikä pelkästään kriisin johdosta, koska on olemassa esimerkiksi Aasian nousevat taloudet ja muitakin kehityskulkuja esimerkiksi arabimaissa, joiden ja näiden tuloksia emme voi vielä arvioida eikä edes kuvitella. Ja yksi asia on tärkeää muistaa. Nimittäin se, että meillä pitää olla joustava asenne kaikkia näitä asioita kohtaan, koska syvällä sydämessä me tiedämme esimerkiksi, että eläkekysymystä täytyy käsitellä ja myöskin eläkkeelle siirtymisikää. Ja sitten ammattiliittojen puoleltakin on jotakin uutta luvassa, koska kyseessä, he eivät sano enää pelkästään, että ehdottomasti ei, vaan he pyytävät, että ottakaa meidät mukaan. Eli meidän täytyy antaa ja varata heille rooli näissä keskusteluissa. Euroopan budjetista ei ole mahdollista rahoittaa, koska se on aivan liian pieni budjetti. Siis korvata taikka jotenkin sellaisia sosiaalietuuksia, joita jaetaan tai tarjotaan kansallisella tasolla. Se on sellainen asia, josta on päätettävä ja joka on pantava täytäntöön kansallisella tasolla. Sillä tasolla päätetään sosiaaliturvan ja etuuksien tasosta, ja jäsenvaltiot ovat kovasti erilaisia sen suhteen, paljonko rahaa on käytettävissä sosiaalietuuksiin ja kuinka pitkiä tällaiset etuudet ovat ja niin edespäin. Tiedät, te varmasti, että Euroopan tasolla meidän, meidän tavoitteenamme tai kutsumuksenamme ei ole harmonisointi, vaan koordinointi. Meidän tavoitteenamme on tarjota tietoja jäsenvaltioille niin, että he voisivat pitää peiliä kasvojensa edessä ja katsoa peiliin ja näyttämään toisilleen, mitä kukakin tekee siellä omassa maassaan, niin että jokainen jäsenvaltio vastuullisesti suorittaa omat toimensa. Ja tässä tässä hengessä pyrimme käynnistämään keskustelua ja edistämään keskustelua esimerkiksi joustoturvasta. Se on kovin muodikas ilmaus tällä hetkellä, mutta keskustelua täytyy syventää. Sille termille on annettava sisältö, ei pelkästään paperilla, vaan aivan käytännössä kansallis- kansallisella tasolla. Ja äh, muutamia aspekteja kriisistä pyritään tällä tavalla käsittelemään nimenomaan globalisaatiorahaston kautta. Ja globalisaatiorahastohan perustettiin alun alkaen vain globalisaation liittyvien seurausten lieventämiseen, mutta sitten se laajeni kattamaan myöskin kriisin seuraukset. Ja se tarkoittaa lisäbudjetointia. Meidän täytyy ottaa mukaan lainsäädäntä koneiston molemmat haarat niin, että saamme riittävät budjettivarat käyttöön päätösten täytäntöönpanemiseksi. Tämä on itse asiassa yksi niistä elementeistä, jotka liittyvät päätösten pitkäaikaisuuteen. Menettelytapa, jota joudumme soveltamaan, on aika hankala, mutkikas, se on aivan erityislaatuinen, ainutlaatuinen. Ja jos tällaista globalisaatio- tai kriisirahastoa jatketaan seuraavalla monivuotisella rahoituskehityskaudella, niin meidän täytyy kyllä löytää sille vähemmän hankala toimintatapa, joka olisi lähempänä valtavirta toimintatapojamme. No, globalisaatiorahaston käytöstä sanoisin, että sitä suunniteltiin 500 miljoonan suuruiseksi maksimissaan vuositasolla, mutta jos nyt katsotaan täytäntöönpano kautta ja jopa sen jälkeen, kun tämä toimiala laajennettiin kattamaan kriisi, niin käyttö ei ole enem, käyttövarat eivät ole enempää kuin 250-260 miljoonaa vuodessa. Ja kun pyyntö tulee, niin me kiinnitämme siihen heti huomiota, ehkä pienellä viiveellä, koska välittömästi otamme yhteyttä niihin, jotka ehdottavat tiettyä aihetta käsiteltäväksi ja tarkastelemme, pyrimme saamaan selville, onko tässä ehdotuksessa mitään järkeä, eli kuuluuko se tämän asetuksen toimi, ö, soveltamisalaa. Ja jos näin on, niin silloin täytyy tehdä yksityiskohtaista lisäselvitystyötä. Eli sekä alussa että loppuvaiheessa prosessia on paljon monimutkaista ja hankalaa työtä selvitystoimia suoritettavaksi. Ja sen takia niissä osioissa on kehitystä pyritty saamaan aikaan. Eli katsotaanpa sitten tulevaisuuteen, koska monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa on keskusteltava siitä, että tullaanko tällaista globalisaatiorahastoa tai kriisirahastoa jatkamaan. Kiitoksia. Madame Jakonsari, puis Madame Harkin. Jakonsari ja Harkin. Joo, kiitoksia rouva puheenjohtaja. Tämän kriisin jälkeen varmasti kysytään myös hyveitä. Ihmiset miettivät, mikä on mennyt väärin ja miten voidaan tehdä tulevaisuudessa asiat paremmin. Ja yksi tämmöinen keskusteluaihe varmasti kaikissa jäsenmaissa on harmaa talous. Ja haluaisinkin kysyä teiltä, että kuinka korkealla tämä harmaa talous on nyt esityslistalla. Ja toinen tähän liittyvä konkreettinen kysymys, että mm, pitääkö teidän mielestänne toteuttaa eurooppalainen tilaajavastuumalli, jonka, jota itse pitäisi erittäin tärkeänä harmaan talouden torjumisessa? Euh, Madame Harkin, puis Madame Deli. Madame Harkin. Harkin ja Deli. Thank you and thank you for... Kiitoksia paljon ja kiitoksia esitelmästänne tässä, jonka kuulimme. Oletan, että kommenttini ovat sellaisia, jotka parikin jäsentä tässä ottivat esille, koska ne liittyvät tämänhetkiseen talouskriisiin. Ja minusta tuntuu, että tämä, tällä komitealla ja DGllä on merkittävä rooli tämän kriisin ratkaisussa. Ja itse puhuittekin jo aikaisemmin siitä, että sosiaalirahastolla rahastossa pyritään toimimaan tarmakin suuntaan enemmän kuin työllisyyden edistämiseksi, mutta tarkastellaankohan niin, kun suuri yleisö katselee Euroopan unionia, niin se on sitä mieltä, että sosiaalisia aspekteja ei oteta riittävästi tässä kriisin ratkaisussa huomioon, vaan keskitytään rahoituksellisiin ja taloudellisiin aspekteihin liikaa. Eikä kiinnitetä riittävästi huomiota siihen, että lainattaisiin riittävästi rahaa pienyrityksille, jotta työllisyyttä voitaisiin edistää. Jos nyt ajatellaan meidän valiokuntamme mietintöjä esimerkiksi, niin tällaista ajatukset tuodaan sillä esille, mutta tarvitaan lisätukea ajatuksille. Me mainitsimme tässä esimerkiksi ää, eläkkeet, meillä on vihreä kirja ja sitten mainitsitte tässä myös valkoisen kirjan, joka on tulossa. Ja minä olen Irlannin jäsen EPssä ja tiedän, että aiesopimuksessa komission ja IMFn ja Irlannin hallituksen välillä solmittiin ja siinä memorandumissa todettiin, että 70 miljardin eläkerahasto pitäisi käyttää välittömästi uuden, pankkien uudelleen pääomittamiseen. Ja tiedän kyllä, mitkä olosuhteet ovat olleet. Ne ovat olleet äärimmäistä. Joskus täytyy ryhtyä äärimmäisiin toimenpiteisiin. En ollenkaan yritä tätä pyyhkiä pois, mutta minun mielestäni viesti tuntuu olevan, että kyseessä on taloudellinen ongelma esimerkiksi, kun puhutaan minimipalkista, mutta ei sitten sanakaan muista sosiaalisiin asioihin liittyvistä seikoista. Eli tämä on yleinen kommentti siitä, kuinka kansalaiset näkevät ja kokevat EUn toimet tällä alalla. Ja kuten sanoin, se mitä meidän valikuntamme toteaa, ei heijastu riittävän kirkkaasti äh, muualla. Tarvitsemme lisää kannallamme tukea. No sitten globalisaatiorahastosta, jo täällä puhuttiinkin, ja myöskin aikaviiveistä olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän täytyy löytää sellainen toimintatapa, joka ei ole niin hankala ja monimutkainen. Tietenkin jäsenvaltiot voivat ryhtyä toimiin heti, kun he ovat tehneet anomuksen komissiolle, mutta joissakin tapauksissa jäsenvaltiot eivät ole rahoituksellisesti sellaisessa asemassa, että he voisivat ryhtyä käytännön toimiin tehokkaasti, ja niin ei sitten myöskään tehdä. Ja jäsenvaltiot eivät todellakaan pysty ryhtymään käyttämään näitä rahastoja silloin, kun ollaan erityisen epäedullisessa asemassa. Ja tämä on nimenomaan se ongelmatilanne. Ja parlamenttina meidän täytyy varmistaa, että tämä mekanismi olisi tulevaisuudessa paljon vähemmän monimutkainen ja hankala käyttää. Kiitoksia. Sitten Karimadeli. Merci. Kiitoksia. Täällä on puhuttu sosiaalisesta kriisistä. Kun kriisistä puhutaan, on katsottava, mikä ongelma on. Nehän ovat sosiaaliset epäoikeudenmukaisuudet. Siihen Rova Figueredo viittasi. Se äh, suorasta räjähtää käsiin, kun katsotaan palkkaeroja. Mitä teemme tämän suuren vaikeuden edessään? Toinen selkeä kysymys koskee teoli- työllisyyttä Tiedämme, että tänä päivänä on yhä enemmän köyhiä työntekijöitä Euroopassa ja näemme, että, ka- että nuorista 20 prosenttia on työttömänä ja myös naiset ovat arkaa ryhmä. Koska ryhdymme strategisiin valintoihin, kun on uusia työpaikkoja, vihreitä työpaikkoja, joita ei voida siirtää muualle, minä puhun vihreistä työpaikoista ja tarkoitan kunnollisia työpaikkoja, joissa noudatetaan sosiaalisia vähemmäissäännöksiä. Sitten puhuitte aivan oikein valkoista, valkoisesta kirjasta koskien eläkkeitä. Haluaisin nyt vetää hälytyskelloa ja todeta, että yhä useammat eläkeläiset ovat köyhiä. Mitä aiomme tehdä? Onko teillä jotakin tietoja siitä, mitä komissio tulee esittelemään eurooppalaiselle köyhyyden vastaiselle ja sosiaalisen syrjäytymisen vastaiselle foorumille. Kiitoksia. Merci, je voudrais moi-même vous, vous poser... Euh, Kiitoksia. Haluaisin omalta osaltani esittää teille joitakin kysymyksiä. Kun puhutaan tästä EU-ohjausjaksosta, sanoitte, että EPSKolla on tässä rooli, kun määritellään maakohtaisia suosituksia. Annoitte sellaisen vaikutelman, että työmarkkinaosapuolten ensimmäinen reaktio ammattiliitolta oli hyvin äh, reipas ja nyt pitäisi kokota pöydän ääreen viimeistelemään sikäli en ole aivan varma, voidaanko tätä tilannetta tulkita aivan näin. Voidaanko työmarkkinaosapuolten mielialoja aivan näin kuvailla. Olen vähän huolissani siitä, että ne eurooppalaisen ohjausjakson kanssa europaketin osalta. Näyttää siltä, että täytäntöön pannaan EU 2020-strategiaa. Annan tästä yhden esimerkin. Rakenteellisissa uudistuksissa näyttää siltä, että, että joka välissä ehdotetaan sitä, että pienennettäisiin palkkoja, pienennettäisiin eläkkeitä, nostettaisiin eläkeikää ja poistettaisiin työsopimukset, jotka ovat voimassa toistaiseksi. Meistä kuitenkin tuntuu, että jos EU 2020-strategia muodostaa todella puitteet, niin siinä tapauksessa meidän pitäisi toisella tavalla tutkia näitä menoja, jotka liittyvät esimerkiksi koulutukseen. Miksi nyt on niin, että ainoa poikkeus poikkeus, jossa katsotaan menojen laatua eikä ainoastaan alijäämien suuruutta, koskee tätä rahoistoivaa järjestelmän, eläkejärjestelmän äh, tilannetta. Minun mielestäni meidän pitäisi aivan samalla tavalla kiinnittää huomiota näihin muihin asioihin, eikä vain, vain eläkejärjestelmiin. Toinen huomio Puhuitte tavoitteista liittyen eurooppalaiseen sosiaalirahastoon. Täällä oli yksi kysymys, joka ei ollut aivan vielä selvä. Pitäisi katsoa, tarvitaanko ennalta määriteltyjä tavoitteita vai eikö. Kuten tekin, minäkin olen tavannut paljon alueiden edustajia ja usein sanotaan, että meillä alueesta riippuen meidän pitäisi voida tehdä se, mitä täällä pitää tehdä. Esimerkiksi jos on kyseessä alue, jolla on todellisia kaupunkialueen ongelmia. Ja jos pyritään toteuttamaan EU 2020-strategiaa, niin emme, emme selviä tehtävistämme. Euroopan unionin tasolla meidän pitäisi olla kuitenkin johdonmukaisia teidän komissiossa ja meidän parlamentissa. Euroopan sosiaalirahasto ei ole mikään sekkien jakamista, vaan se on väline, jolla noudatetaan kohesiopolitiikkaa, rakenteellisia uudistuksia tehdään sen avulla. Jos nyt unohdetaan kaikki eurooppalaiset näkemykset, niin kyseessä on ainoastaan kassavarojen järjestely. Ja tässä palataan logiikkaan, joka saastuttaa kaiken eurooppalaisen dynamiikan ja on tehnyt niin siitä asti, kun siis palaamme Margaret Thatcherin aikoihin – olen aika ihmeissäni, että tällainen keskeinen kysymys on esitetty komissiossa. Kuinka ihmeessä te aiotte toteuttaa EU 2020-strategiaa, kun teillä on tärkeitä sosiaalisia tavoitteita, kaksi viidestä tavoitteesta, mikäli ette ota käyttöön niitä harvoja välineitä, joita teillä on käytettävissä EU:ssa. EU-ssa? Esitän teille tämän kysymyksen. Mitä sitten tulee tähän aluekohtaiseen sopimiseen? Voisitteko kertoa vähän tarkemmin, mistä te, tässä teille on kysymys? Tarkoittaako tämä, että tämä on globaali sopimus, joka kattaa kaikki rahastot mukaan lukien EAKR ja sosiaalirahaston, että ne olisivat samassa sopimuksessa? Tarkoittaako tämä, tämä alueelle sitä, että nyt on opeteltava uusi mekanismi, koska kaikki toimijat, joita olemme tavanneet, kertovat, että heillä on ollut suuria vaikeuksia totutella uuteen me- mekanismiin. En nyt sano, että ei mitään pidä muuttaa, mutta oletteko ottaneet huomioon sen, mitä kustannuksia tulee uuden menettelyn opettelemisesta näille alueille? Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Lainsäädäntöaloitteista ja aloitteista, joita tehdään näiden lähetettyjen työntekijöiden osalta. Sanoitte, että tässä oli kaksi näkökohtaa, jotka mainittiin. Tämä klassinen kysymys, jonka Barrosokin on alusta asti aina ottanut esille, joka koskee lainsäädännön toimintatapoja, mutta mainitsitte myös yhtenäismarkkinasäädöksen. Voisitteko mainita, mitä tässä oikeastaan tarkoititte? Olkaa hyvä. Merci bien. Euh, J'ai entendu le mot diable Kiitoksia. Kuulin sanan diable, kun ranskaksi sanottiin, että mitä ihmettä, ja tässä ilme, ilmaisussa ilmeni sana diable, siis paholainen. Minulla on sellainen tapa, että olen aina rehellinen, ja tässä kontekstissa en pysty vastaamaan Jaakon Saaren kysymykseen harmaasta taloudesta. Voin kertoa, että kahden kuukauden sisällä ja 14 päivän ja kuuden tunnin sisällä, jota olen ollut tässä tehtävänä, niin e, tehtävässä en ole vielä tähän asiaan törmännyt, mutta todellakin pyrin sitä selvittämään, niin se on rehellisin vastaus, mitä pystyn tällä hetkellä teille antamaan. No mitä sitten tulee kansalaisten käsitykseen siitä, mitä täällä tapahtuu, niin no, tämähän on virallinen istunto, tämä on webstreamattu, eli täytyy olla sanoissaan varovainen. Sanotaan nyt näin, että täällä tuolla ulkopuolella on todellinen maailma, ja siellä sitten rouva tai herra markkinat pelaa, on valtavan tärkeässä roolissa. Ja monet menneisyydessä tapahtuneista asioista ja päätöksistä on tehty tämän määrittelemättömän markkinat henkilön tai olion vaikutuksesta. Ja voidaan sanoa, että tällä hetkellä on jonkinlainen tasapaino ja näyttää siltä, että luottamus on palautunut ja voimme siirtyä asioissa eteenpäin. Mutta sitten laskuja on vielä maksettavana tämän luottamuksen palauttamisen aikaansaamisesta. Ja uskon, että paljon siitä, mitä on päätetty ja mitä tullaan päättämään muissa maissa, ei muiden, muiden maiden puolesta tai edestä, talouskurin suhteen antavat aihetta huoleen sosiaalisella sektorilla. Toisen, toisen maailmansodan jälkeen, monien neuvottelujen jälkeen, asiat ovat muuttumassa meidän täytyy siis olla hereillä ja valveilla ja seurata asioita. Voin vain toistaa ja todeta, että maailma on muuttunut ja palaaminen ennen kriisiä olleeseen tilanteeseen ei näytä olevan todellinen vaihtoehto. Elämme sellaista aikakautta, jossa meidän on opittava ole, olemaan joustavia, innovatiivisia ja pyrittävä takaamaan asianmukainen toimeentulon taso ihan kaikille yhteiskuntamme jäsenille niin nuorille kuin vanhoillekin. Se on aivan itsestään selvää. Luulenpa, että on tehtävä kovasti työtä tämän asian parissa. Ja tähän mennessä voidaan todeta, että jotkut kumppanit tässä keskustelussa olivat kaivautuneet poteroihinsa aikaisemmin, mutta nyt näyttäisi, että nämäkin ovat muuttumassa. Näyttäisi siltä, että on enemmän valmiutta tulla mukaan keskusteluihin, jota käydään eri näkökulmista. Eikä ole mitään syytä uskoa, että meillä olisi helppo työ edessämme ja saataisiin mielipiteet mukautumaan toisiinsa ja lähentymään hyvin nopeasti, ei ollenkaan, mutta meidän täytyy käydä tämä keskustelu. Yritämme politiikan teossamme ja ilman muuta Euroopan sosiaalirahastossa saamaan aikaiseksi sellaista politiikkaa ja täytäntöönpanoa, jossa pyydetään kiinnittämään huomiota yhteiskunnan marginaalissa olevien henkilöiden mukaan ottamiseen. Tämä koskee nuoria ja vanhempia ihmisiä ja on mukavaa tietysti sanoa, että ihmisten täytyy tehdä työtä pitempään, mutta samanaikaisesti työympäristön on muututtava, jotta se olisi mahdollista. Joten tällaisia asioita on otettava huomioon Euroopan sosiaalirahastossa, mutta siihen tarvitsemme yhteistyötä jäsenvaltioiden taholta. Me emme pysty luomaan töitä täältä Euroopasta käsin. Me voimme tehdä ehdotuksia ja suorittaa analyysejä, tarjota tilastotietoja, esimerkkejä, voimme suorittaa kokeiluja, sosiaalisia innovaatioita, mutta jäsenvaltioiden on vedettävä omat johtopäätöksensä ja puhallittava henkiin oma politiikkansa. No varmaankin ilmaisin itseni epäselvästi, rouva puheenjohtaja, jos saitte sellaisen mielikuvan, että työmarkkinaosapuolet olisivat jo mukana tässä Euroopan talouspolitiikan ohjauskaudesta tai jaksosta. Itse asiassa tämä työmarkkinaosapuolen mukana olo tai mukaan tulo koski vain työaikadirektiiviä. Meillä ei ole minkäänlaista merkkiä siitä, että työmarkkinaosapuolet eivät olisi kiinnostuneita eurooppalaista ohjausjaksosta. He, he kiertävät sitä hieman kuin kissa kuumaa puuroa, mutta he ovat mahdollisesti kiinnostuneita. He ovat mukana jo sosiaalisen suojelun komiteassa ja työllisyyskomiteassakin hieman myöhemmin. Tulevaisuudessa tulee olemaan sellaisia äh, foorumeita, joissa keskustellaan äh, tästä aiheesta, mutta ei äh, nimenomaisesti eurooppalaisesta ohjaus- ja politiikan ohjausjaksosta. Ja tämähän liittyy myös makrotaloudelliseen vuoropuheluun ja monivuotisen rahoituskehyksen tulevaisuuteen, mutta ei ole olemassa mitään spesifiä kokousta, joka käsittelisi eurooppalaista politiikan, talouspolitiikan ohjausjaksoa ja jossa työmarkkinaosapuolet olisivat mukana. En halua nyt tässä toistaa itseni, mutta ymmärrän, että sosiaalisella, sosiaalialalla on olemassa huolta. Ja sanotte, että pitäisi tarkastella myöskin investointia koulutukseen. Ja monet jäsenvaltioistamme ovatkin panneet täytäntöön politiikkoja, jotka antavat ymmärtää, että siellä halutaan investoida enemmän koulutukseen. Ja meillä on agendallamme uudet taidot ja työpaikat, joiden osalta haluamme investoida koulutukseen ja ammattikoulutukseen hyvin joustavalla tavalla. Ja koulutuksen pitäisi olla kaikkien saatavilla ja erityisesti sellaisten, jotka, joilla ei ole ammatillista koulutusta vielä ja myöskin uudelleenkoulutusta. Ja globalisaatiorahasto on tässä linkitettynä mukana myös. Me olemme kiinnostuneita myös edistämään kolmannen asteen jatko-opiskelua. Tämä on itse asiassa yksi Euroopan 2020 strategian yleistavoitteista. Mutta kuten totesin, meillä on rajalliset budjettivarat ja voimme osallistua jäsenvaltioiden ponnistuksiin vain rajallisissa määrin jäsenvaltioiden on asetettava omat tavoitteensa. Olette yllästynyt, yllättyneet siitä, että pitäisikö sosiaalirahastolla olla tavoitteita vai ei, mutta katsokaapa nyt todellisuutta. Tällä hetkellä 2000 7 2013 kaudella ei ole mitään ennalta määrättyjä tavoitteita sen enempää sosiaalirahastolle kuin muillekaan. Itse asiassa me neuvottelemme maiden ja alueiden kanssa ja siitä, että niistä tulee tulokset niistä neuvotteluista ja jos ne ovat kiinnostuneita sosiaalirahastosta, niin silloin näin tapahtuu. Eli 2007-2013 kaudella noin 22 prosenttia kaikista kohesiorahastoista ö, osuu sinne sosiaalisektorille. Mutta se oli maiden ja alueiden kanssa käytyjen neuvottelujen tulosta. Nyt olemme saaneet sitten Euroopan 2020 strategian, jolla on tavoitteet. Ja eikö meidän pitäisi silloin linkittää 2014-2020 rahat tiiviimmin näihin ennalta määrättyihin tavoitteisiin. Ja komission, jäsenvaltioiden ja alueiden tehtävänä on nämä pitää mielessä. Ja tuossa mainitsittekin jo kokemuksistanne kontakteista alueiden kanssa. Alueethan parhaiten tietävät, mihin rahaa tarvitaan. Andor haluaisi mielellään, että selkeät tavoitteet olisivat, ja ne liittyy sitten Euroopan 2020 strategiaan. Me jatkamme työtämme, komissio esittää käsityksensä kesäkuussa, ja siitä seuraa sitten toivon mukaan aktiivinen keskustelu, johon toivon mukaan aktiivisesti tekin osallistut tästä valiokunnasta. No sitten lähetettyjen, lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi. Siitäkin kysyttiin, eli mitä tulee tapahtumaan tuon sisämarkkinoiden toimenpidepaketin osalta Single Market Actin kohdalta. Niin. Minä nyt tässä ennakoisin tai tekisin tyhjäksi poliittisia päätöksiä, jos nyt antaisin selkeän vastauksen aiheeseen, mutta eh, toimet voivat koskea sekä eh, ihan mitä tahansa eh, selkiyttämisestä aivan sääntelyn purkamiseen asti. Mutta pääjohtaja on hyvin kiinnostunut tehtävistään, mutta hänen tehtävilläkin on tietyt rajansa. En tässä nyt ennakoida enkä tehdä tyhjäksi etukäteen tästä asiasta käytävää keskustelua ja päätöksiä. Kiitoksia paljon tästä mielenkiintoista yhteistyöstä valiokuntanne kanssa. Olen pahoillani e, sosiaalirahasta esittelijämme tuli vähän myöhässä. Hän ei kuullut siis teidän e, esitystänne, mutta annan kuitenkin hänelle puheenvuoron. Pyydän, että ette puhu liian pitkään ja annan teille puheenvuoron. Pyhyn, puhun lyhyesti. Pyydän anteeksi pääsihteeriltä viivästyksestä, niin olimme tuolla neuvottelemassa Varmaankin ymmärrätte tämän. Olen täysin yhtä mieltä siitä, mitä te, mitä työllisyysvaliokunnan puheenjohtaja sanoi koskien sitä, että tarvitaan Euroopan tasoista politiikkaa euro- eurooppalaista sosiaalirahasta varten. Siitä ei pidä tulla mitään pulja, missä on alueellista politiikkaa ja eurooppalainen henki olisi sieltä hävinnyt. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia ja olen, me tulemme pitämään tarkkaan tätä silmällä, vaikka tiedämmekin, että pitää tehdä sopeutuksia paikallisella tasolla. Sanoitte, että 22 prosenttia kohesiorahoista menee sosiaalipuolelle ja Euroopan budjettia ei voida laajentaa. Toisin sanoen meillä on valtavia tarpeita ja varat ovat varsin rajallisia näinä kriisin aikoina. Mitä komissio on nyt suunnitellut, millaisia vaikutustoimia on suunniteltu? Ei riitä, että annetaan rahaa äh, johdolle tai sosiaalisiin asioihin. näistä rahastoista pitää saada todellista hyötyä ja apua niille miehille ja naisille, jotka sitä tarvitsevat. Tätä rahastoa pitää myös pitää vipuvaikutuksen luojana. Jos Euroopan politiikat laaditaan sosiaali- ja kohesiopolitiikan alkupäässä. Se ei vielä riitä, vaan on katsottava alueilla, että täytäntöönpanon vaiheessa vipuvaikutus todella toteutuu. Millaisina te näette näitä vaikutustoimia ja valvonta, joka kohdistuu todella saavutettuihin tuloksiin? Sehän on meidän politiikassamme kaiken keskeisin. Thank you very much. Um, on the um, question of... Uh, niin, kiitoksia paljon. Eli se, että olisi selkeät sosiaaliset tavoitteet, niin mielestäni olemme nyt ensimmäistä kertaa myös siinä tilanteessa, että pystymme liittämään sosiaalirahaston rahoitus, jos poliittisesti näin päätetään, konkreettisiin toimenpiteisiin, jotka identifioidaan myös Eurooppa 2020-strategiassa. Ja jos näin tapahtuu, niin silloin pystyisimme tarjoilemaan ikään kuin tällaisen toimenpidemenuun jäsenvaltioille ja alueille. Ja siitä he voisivat valita itselleen tärkeät asiat, mutta samanaikaisesti me tietäisimme, että mitä tahansa he sieltä valitsevatkin, on sieltä menulta peräisin ja johtaa tiettyihin toimenpiteisiin sellaisilla alueilla, jotka on katsottu välttämättömiksi ja tarpeellisiksi. No sitten käytetyn rahan vaikutukset. Arviointia on valtava määrä ja sitä suoritetaan valtava määrin, mutta näistä arvioista ei ole olemassa minkäänlaisia yleistyksiä ja yleistäminen onkin hyvin vaikeaa, koska alueiden välillä tilanteet vaihtelevat. Me pyrimme nyt varmistamaan, että analysoidaan paremmin kaikki se, mitä on tehty rahalla aikaisemmin ei olisi mikään ongelma lähettää teille satoja sivuja arviointiraportteja, jotka sisältäisivät sitten hyvin vähän tuloksia ja osittaisia tuloksia, mutta sitä te ette halua. Te haluatte sellaisia yleisiä tuloksia joka koskisi edes maata tai tiettyä aluetta. Ja tällaista me yritämme saada aikaiseksi. Ei ole helppoa saada se aikaiseksi, koska raportit tulevat eri muotoisina ja erilaisina meille, ja meidän täytyy varmistaa, että se mitä julkaisemme on edes nyt sitten tieteellisesti vastuullista, mutta me työstämme asiaa. En voi, va- en voi varmaksi sanoa, että milloin tämä on käytettävissä, mutta vaikutusarviointi tullaan tekemään aikaisemmasta suoriutumisesta, mutta se on ikään kuin yleisemmän tason arviointi ja se on jo suurin piirtein valmis, mutta se ei ole julkaisukelpoinen ennen kesäkuuta. Kuitenkin huomaan, että en vastannut yhteen kysymykseen, jonka puheenjohtaja esitti. Eli mitä tarkoitatte tällaisilla integraaleilla sopimuksilla, kokonaisvaltaisilla sopimuksilla? Tulevaisuudessa me haluaisimme nähdä sellaisen tilanteen, että käydään yksi neuvottelu jäsenvaltion tai alueen kanssa, ja siinä ovat mukana kaikki rahastot, ja sitten saadaan aikaiseksi tällainen kokonaisvaltainen, alueellinen ja temaattinen ratkaisu tai lähestymistapa kyseisille alueille tai maalle. Ja siinä määritellään myös, mitä toimintoja rahoitetaan. Tämä on tärkeää saada aikaiseksi, koska jos nyt päätetään vaikkapa, että tuetaan ammattikoulutustoimia, niin joskus täytyy saada tietty koulu sitä varten, mutta sosiaalirahastot eivät voi rahoittaa infrastruktuuria. Sen, täytyy, sen takia täytyy pyytää rahaa toisesta rahastosta ja toimittaa se sitten taas koululle, jotta se voisi järjestää koulutusta. Eli se on aika hankalaa. No nyt täytyisi katsoa ensin Eurooppa 2020-strategiaa ja sitten meillä on kansalliset uudistusohjelmat, joista keskustellaan valtioiden kanssa tämän eurooppalaisen ohjaus, talouden ohjausjakson puitteissa. Ja sitten meillä on tällainen kokonaisvaltainen keskustelu jäsenvaltioiden kanssa täytäntöönpanosta, ja siinä me identifioimme eri toimenpiteet ja toimet, ja pitäisi olla aina yksi täytäntöönpanija per aktiviteetti. Eli tällaisia asioita me yritämme saada aikaiseksi seuraavalle kaudelle. Kiitoksia. Kiitoksia herra pääjohtaja. Kuten sanoin, meidän tulee olemaan vielä monta mahdollisuutta neuvotella ja keskustella, mutta nyt oli varmasti tärkeää, että jäsenet saivat tämän ensimmäisen virallisen kontaktin teihin. Toivotamme teille menestystä pääosaston johdossa. Voitte kuvitella, että se on meille hyvin tärkeää. Kiitoksia. Euh, nous en venons au point 5 de notre ordre du jour. Koska nyt menemme, nyt menemme eteenpäin kohta viisi. Annan puheenvuoron esittelijällemme Martin, Martin Kastler. Hän esittelee lainsäädännöllisen mietintönsä koskien aktiivisen ikääntymisen eurooppalaista teemavuotta. Sen pitäisi olla vuosi 2012. Keskustelemme 25 kompromissitarkistuksesta, jotka on saatu kokoon 159 tarkistuksesta. Tässä asiassa meillä on pieniä budjettiongelmia, koska meillä on ehdotettu teemavuotta ilman rahaa. Esittely, olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia, puheenjohtaja. Sanoitte, että tässä on kyseessä tärkeästä kysymyksestä kuten budjetista. Ja teemme vuodesta 2012 budjetointi on kuitenkin hankalaa. Ja tietääkseni nyt toista kertaa tällaisten teemavuosien historiassa tilanne on nyt tämä kuin mikä se on. ja on hyvä, että parlamentti tässä toimii. Ja kiitän tässä kaikkia kollegoita muista ryhmistä. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä ja saaneet joukon, koko joukon tarkistuksia ja teidänkin mainitsemanne kompromissilinjan näin aikaiseksi. Kiitos siitä. Kompromisseista varmasti tässä muodossa on hyötyä voisin ehkä tuoda esiin joitakin kysymyksiä, jotka ovat minulle esittelijänä hyvin tärkeitä. Ensinnäkin komission ehdotus. Siinä oli alkuperä ja tavoite jossa käsiteltiin aktiivista ikääntymistä osana työmarkkinoita ja parlamentti laajensi tätä lähtökohtaa ja tästä keskusteltiinkin ensimmäisessä keskustelussamme ja tämä näkyy myös näissä kompromisseissa. Tässä ei voi olla kyse ainoastaan työmarkkinapoliittisesta näkökulmasta, vaan tässä täytyy olla sukupolvien välinen solidaarinen lähestymistapa ja samoin täytyy edistää aktiivisen ikääntymisen kulttuuria. Eli tässä täytyy käsitellä monia muitakin asioita kuin niin sanotusti pelkästään työmarkkinoita. Eli solidaarisuutta sukupolvien välillä, elinikäistä oppimista, sosiaalisia näkökulmia ja niin edelleen. Tällainen aktiivisen ikääntymisen kulttuuri haluttaisiin näkyviin myös tässä otsikossa, ja se onkin ensimmäinen asia, jonka haluaisin mainita. Tästä löysimme valiokunnassa yhteisen linjan ja kiitän tästä erityisesti kaikkia varjoesittelijöitä. Aktiivisen ikääntymisen kulttuuri, joka, kulttuuri, joka ottaa huomioon eri näkökulmat. Ja jos kompromissi menee läpi tässä muodossa, niin silloin puhutaan solidaarisuudesta sukupolvien välillä, aktiivisesta ikä, ikääntymisestä ja alaotsikkona sitten äh, viitataan äh, elinvoimaisuuteen ja muihin kysymyksiin. Tämä elinvoimaisuus on yksi tärkeimmistä sanoista. Se on hyvin tärkeää kaikissa elämänvaiheissa vaiheissa ja sukupolven välinen solidaarisuus. Siinä täytyy ottaa huomioon ei pelkästään ikääntyneet ihmiset, vaan myös nuoremmat, jotka ovat menossa kohti ikääntyvää, aktiivista ikääntymistä. Ja nyt sitten budjettikysymykset. On kiistatonta, että välttämättä tarvitaan resursseja, jotta ylipäätään voidaan saada aikaan tällainen äh, teemavuosi Euroopassa, muuten sitä ei voida toteuttaa. Yhteinen kanta, johon olemme päätyneet kompromississa, ja tästäkin kiitän kaikkia ryhmiä erityisesti, koska tähän liittyy paljon ristiriitoja siitä, kuinka suuresta summasta olisi tarkoitus olla kyse. Eli pitää olla tällainen hallinnoitavissa oleva noin 6 miljoonan budjetti. Sitä ehdotettiin. Kiitän, kiitän puheenjohtaja myös tästä Lamassuurin kirjasta, joka tänne on meille annettu budjettivaliokunnalta. Eli tänä vuonna kyseessä olisi kaksi miljoonaa, jotta saataisiin tänä vuonna edistettyä tätä kampanjaa ja sitten vuonna 2012 annettaisiin vielä neljä miljoonaa varoja käyttöön, jotta tulisi selväksi ja näkyväksi se, että tämä teemavuosi sisältäisi erilaisia toimia. Koskaanhan ei voi olla täysin tyytyväinen, kollegat tekivät paljon muitakin ehdotuksia, mutta siis yhteensä meillä olisi nykyisestä budjettikehyksestä kuuden miljoonan talousarvio tälle. Ja tämä olikin yksi tärkeimmistä kysymyksistä komission kanssa. Tässä ei ole kyse pelkästään yhteisrahoituksesta, vaan siitä, että tänä vuonna käytetään kaksi miljoonaa ja sitten ensi vuonna neljä miljoonaa olemassa olevista varoista. Tässä oikeastaan oma yhteenvetoni kompromissilinjastamme. Toivottavasti saamme tämän taakse mahdollisimman laajan tuen niin, että huomenna sitten mahdollisimman pikaisesti tämä voidaan saada hoidettua. Meille on tärkeää se, että aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teeman vuotta voidaan ajoissa ja oikealla tavalla valmistella. Haluamme saattaa tämän projektin pian päätökseen. Tapahtuuko tämä nyt sitten ensimmäisessä käsittelyssä? Onko tämä mahdollista? No se saa suuntaa huomisen äänestyksen jälkeen neuvoston ja komission kanssa, mutta uskon, että tässä tarvitaan ehkä hieman vielä lisää keskusteluja. Haluamme antaa rajat ylittävän viestin valiokunnasta siitä, mihin suuntaan laivaa nyt viedään. Ja tähän meillä on huomenna mahdollisuus. Kiitos yhteistyöstä ja odotan innolla keskustelua. Euh, Madame Rovana Plom, puis Monsieur Thomas. Rovana Plom ja Thomas Mann. Mulțumesc, doamna președintă. Eu uh, am să vorbesc astăzi în numele colegei noastre. Kiitoksia. Haluaisin uh, puhua koronatori Kretsun puolesta. Hän on varjoesittelijän tässä mietinnössä. Valitettavasti hän ei päässyt tänään paikalle. Rova Kretsu haluaisi onnitella herra Kasleria hänen laatimastaan mietinnöstä ja hänen sitkeydestään puolustaa budjettikohtia tätä aktiivista ikääntymisen eurooppalaisen teemavuotta varten, ja tässä viittaan juuri siihen, mitä te sanoitte, nämä kuusi miljoonaa. Koronaattori Kretsu on oikein tyytyväinen siihen, että nyt on saatu aikaan kompromisseja hyvin keskeisissä asioissa tässä mietinnössä. Hän on sitä mieltä, että, että nyt on todella käytettävä älykkäämmin työntekijöiden kokemusta, kun kyseessä ovat ikääntyneemmät työntekijöitä. Tätä kokemusta ei ole riittävästi hyödynnetty syrjinnän takia. Sitä olisi tehokkaammin torjuttava. Hän on sitä mieltä, että tarvitaan konkreettisia toimia, joilla voidaan taata tasapaino solidaarisuuden, sukupolvien välisten solidaarisuuden ja e, sosiaaliturvajärjestelmien uudistusta välillä. Hän arvostaa myös sitä, että herra Kassler esittelijänä korostaa sitä, että nämä kaksi kolme pilaria, jolle eurooppalainen tehtävä perustuu, siihen otetaan mukaan myös ikääntyminen yhdessä ihmisarvon ja solidaarisuuden kanssa. Kretsu on korostanut sitä, että meidän ei pitäisi unohtaa ikääntyvien ihmisten panosta yhteiskuntamme rakentamiseen mukaan lukien sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmät, niin kuin jossakin maissa tapahtuu, kuten esimerkiksi Romaniassa ikääntyneet ihmiset joutuvat pärjäämään alennetuilla eläkkeille ja poistetuilla lääkekorvauksilla. Edelleen hän on sitä mieltä, että olisi kiinnitettävä huomiota kriisiin ja budjettikiristysten aikoina siihen, että haavoittuvat ryhmät, kuten naiset, ovat yhä vaikeammassa tilanteessa. Heihin kohdistuu useanlaista syrjintää. Johtopäätöksenä hän toteaa, että olisi korostettava sitä, että sosiaalinen suojelu ei ole tarpeellista ainoastaan ikääntyviä henkilöitä varten, vaan se on velvollisuus ja se on kuvaa sivistyksen tasoa yhteiskunnassa ja kunnioituksen tasoa kansalaisille, jotka ovat omistaneet elämänsä työlle. Kiitoksia. Merci, monsieur Thomas. Kiitoksia. Sitten herra Thomas Mann ja Rova Hirsch. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin todella lämpimästi kiittää Martin Kasleria tästä mietinnöstä, kun katsomme näitä 159 tarkistusta, ne menevät aivan samaan suuntaan. Eli hienoa, että käsittelemme tätä aihetta. Haluamme valiokunnassa tehdä tämän niin, että tämä kunnioittaa eri sukupolvia. Ja tässä viitataan juuri tähän teemavuoteen vuonna 2012. On kuitenkin tärkeää, kuten Martin ja muut sanovat, että aihepiirre täytyy laajentaa. Tämä on elintärkeä asia. Ja tämä asia on tärkeä omassa vaalipiirissäni ja koko Saksassa. On tärkeää, että nuoriso järjestöt kattavat näitä, käsittelevät näitä asioita, mutta samoin heidän tulisi olla yhteistyössä ja vuoropuhelussa vanhusjärjestöihin. Meidän täytyy harjoittaa solidaarisuutta ja taata se, että myös rahoitus voidaan taata. Tässä voimme toimia yhdessä ja meillä on uskoakseni aivan oikea lähestymistapa tähän. Ja tätä täytyy käyttää hyväksi vuonna 2012. Kauniit sanat eivät riitä, vaan tässä täytyy todella saada konkreettisia tuloksia aikaan. Pääjohtaja viittasi siihen, että tässä ei keskustella ainoastaan täällä parlamentissa, vaan kaikki menee internetin välityksellä ulkomaailmaan. Me tavallaan valvomme komission ja neuvoston työtä ja meitä samalla voidaan ulkoa käsin nyt valvoa siitä, mitä me teemme. Ja nämä ovat sellaisia aiheita, joiden täytyy realisoida ja näkyä todella myös muualla. Yksi asia aiheuttaa hieman päävaivaa. Ehkä tässä voidaan löytää yhteinen kompromissi. Tarkoitan rahaa. 77 tarkistuksessa viittaan siihen, kuinka paljon varoja on käytössä vuonna 2010. Eli voidaan torjua näillä varoilla köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä. Meillä oli 70 miljoonaa käytössämme ja 9 miljoonaa meni jäsenvaltioiden toimiin ja 8 miljoonaa EU-tason eh, e toimiin. Ja jäsenvaltiot sanovat, että ne pyrkivät saamaan omista budjeteistaan lisää 9 miljoonaa eh, varoja käyttöön. No, tässä vaadittiin ehkä enemmänkin, mutta kun otetaan huomioon, mikä tilanne on, niin lopputulos on nyt sitten tämä vähän yli 6 miljoonaa. Ja sain kirjeen Lamassuurilta, tai Lamassuur lähetti 9.2. Veresille kirjeen, ja siinä viitattiin näihin neljään plus 2 miljoonaan, eli miljoonaan. Jos ryhmät nyt saavat sitten kompromissin aikaan, niin e- emmekä voisi sanoa, että varojen käytössä vähintään kuusi miljoonaa. neuvotteluissa budjettivaliokunnan kollegoidemme kanssa meillä on vielä tietoja varauksia. Tiedän, että raha ei ole kaikki kaikessa, mutta jos tiedotetaan asioista huonosti, niin silloin kaikki tämä valuu hiekkaan. Eli on tärkeää, että meillä on hyvät varat ja resurssit käytössä. Me haluaisin, että tässä sanottaisiin vähintään 6 miljoonaa käytössämme. Tässä siis kuitenkin ainakin pyritään hyvän ja sen tiedän henkilöiltä, jotka ovat olleet tätä mietintöä laatimassa. Esittelijä, annan teille keskustelun päätteeksi puheenvuoron. Arve Hirsch haluaa vielä käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Chair, I speak on... Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Puhun tässä rouva Gatchinin puolesta, joka on varjoesittelijänä tässä Kiitämme esittelijää hyvin yhteistyöhaluisesta ja konsensusta tuottavasta työstä. 27 kompromissiehdotusta siinä saatiin aikaiseksi ja niitä kaikkia tuemme. Kuten aluksi totesimme, me laajennamme sitä käsitystä, mitkä liittyy aktiiviseen ikääntymiseen, kattain myöskin koulutuksen, sosiaalisen toiminnan, kulttuurisen aktiviteetin ja vapaaehtoistyön ja myöskin urheilun. Ja tämä on ottaa huomioon myöskin perheen roolin ja niiden ihmisten tarpeet, jotka haluavat pysyä taloudellisesti aktiivisina mahdollisimman pitkään. Ja tarkoituksena on tarjota mielekästä elämää myöskin silloin, kun taloudellinen toimeniaisuus on vähentynyt ja parantaa terveyttä. E, ja yhteisöt tehdään kulttuurivaliokunnan kanssa. Mutta EUn ikääntyvä Väestö vaatii alueellista ja paikallista lähestymistapaa. Rekivaliokunta ottaa tämän huomioon ja työstää sitä asianmukaisella tavalla. Valiokunta tarvitsee vahvan kannanoton budjettiin liittyen. Jarova Kastlerin ehdotus on siinä aivan oikean suuntaan ja tasapainoinen. Meidän täytyy myöskin pystyä kontrolloimaan eurooppalaista vuotta myöskin taloudellisesti. Aikaisemmin budjetti on ollut suurempi, mutta 6 miljoonaa on asianmukainen summa ottaen huomioon komission ja jäsenvaltioiden suorittamat budjettikuritoimenpiteet. Kompromissi, tarkistukset, jolla on myöskin Nytten alaotsikko on sellainen, että toivomme, että neuvoston kanssa saadaan kompromissi tai yhteisymmärrys aikaiseksi mahdollisimman pian niin, että eurooppalaisen teemavuoden valmistelut voidaan käynnistää pikaisesti. Kiitoksia sitten Rova Lambert. Uh, thank you, President, and I too. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin liittää ääneni niiden kuoroon, jotka kiittävät esittelijää oikein hyvästä yhteistyöstä, jota tämän aiheen piirissä on saatu nauttia. Ja haluaisin myöskin Rova Hirschin sanoa ja toistaa siitä, että pyrittäisiin mahdollisimman nopeaan yhteisymmärrykseen tai päätöksen aiheesta niin, että ihmisillä olisi aikaa valmistautua eurooppalaiseen teemavuoteen. Usein tällaiset teemavuodet kärsivät siitä, että suunnittelumahdollisuudet ovat kovin rajalliset ja se, se vaikuttaa teemavuosien laatuun. Ja tämä liittyy myöskin kysymykseen, joka liittyy rahaan rahakysymykseen. Ja koska minusta on hyvin tärkeää, että meillä on mahdollisimman vahva näkemys tässä valiokunnassa aiheesta, niin haluaisin vetää 20, 75 tarkistuksen pois niin, että saisimme johdonmukaisen ja yhteisymmärrystä huokuvan kannan ilmauksen täältä valiokunnasta. Ja tuen vahvasti tai sympatiseeraan kovasti Tuoman Mannia, mitä edellä todettiin, mutta ilman muuta teemavuosi on nyt tiukassa taloudellisessa tilanteessa, on ihme, että saadaan yleensäkään mitään aikaiseksi. Ja tarkastelemme myöskin mahdollisuutta tarjota pienempiä tapahtumia ja varmistaa rahoituksen myöskin eurooppalaisille verkoille, jotka kärsivät budjettirajoituksista. Ja yritämme ehkä varmistaa myöskin eurooppalaisena teemavuotena tämän diversiteettikysymyksen, eli osallistuvien monimuotoisuuden. Ja haluamme siis tehdä tästä teemavuodesta mahdollisuuden, ma- mahdollisimman osallistavan niin, että mahdollisimman monenlaiset yhteiskunnan sektorit voisivat olla mukana toiminnassa. Ja haluaisin muistuttaa esittelijää näistä tarkistuksista, joita olemme esittäneet, ja kiitämme, että hän on ottanut ne huomioon näissä kompromissiehdotuksista, kompromissitarkistuksista, joita tuemme täysin. Ja sitten kohdassa 2.2 siellä on esitetty oikein hyviä ehdotuksia regivaliokunnasta liittyen kaikkien hallintotasojen mukaanottamiseen, jotta voitaisiin näiden äh, ajatusten äh, täytäntöönpanoa edistää ja tehdä koko vuodesta ja toimista mahdollisimman, mahdollisimman osallistavia. Ja yhdessä kompromissitarkistuksessa mainitaankin siitä, että eri teemavuosien välillä olisi pyrittävä saamaan aikaiseksi synergiaa. Hyvin harvoin sanon mitään kovin mairittelevaa omasta jäsenvaltiostani, mutta tässä suhteessa meillä on tapahtunut paljon positiivista. Eli esimerkiksi eurooppalaisen köyhyyden teemavuodesta on pyritty viemään asioita eteenpäin seuraavalle teemavuodelle. Ja edelleen ensi vuoden eurooppalaisen aktiivisen isä, likäänty, anteeksi, ikääntymisen teemavuodelle. Ja varmasti tällaisia kokemuksia voitaisiin laajemminkin hyödyntää. Kiitoksia. Euh, Kiitoksia kulttuuri- ja asioiden äh, valiokunnan lausunnonantaja on paikalla. Takkula, haluatteko puhua valiokuntanne puolesta? Thank you, Mrs. President. Uh, Kiitoksia rouva puheenjohtaja kulttuurivaliokunnan puolesta ja esittelijänä haluaisin sanoa muutaman sanan tästä Martin Kaslerin mietinnöstä, joka koskee siis aktiivista ikääntymistä ja sitä koskevaa eurooppalaista teemavuosta. Varmaankin se tapahtuu sujuvammin suomeksi, joten ottakaapa kuulokkeet ja kuunnelkaa tulkkauksen kautta. Sanoisin muutaman sanasen. Niin kuin tavoihin, hyviin tapoihin kuuluu ja ihan aiheestakin onnitellaan Kastelleria alkuun hyvästä mietinnöstä ja siitä, että hän on ottanut myöskin sopivissa määrin kulttuurivaliokunnan lausuntoa mukaan tähän, tähän mietintöön. Senkin panimme huo, huom, tai huomioimme ja iloitsemme siitä, että, että ihmiselämän kannalta ehkä tärkein konteksti, tämä kulttuurinen konteksti, tuli myöskin huomioituksi ja siinä olemme halunneet oikeastaan neljää asiaa alleviivata. Liikuntaa, liikunnan merkitystä ihmisen hyvinvoinnille, kulttuurin merkitystä ihmisen hyvinvoinnille ja ennen muuta ei vain fyysiselle hyvinvoinnille, vaan henkiselle hyvinvoinnille. Sitä vapaaehtoisuustoiminta, se on meille erittäin tärkeä asia myöskin ja elikäinen oppimme. Me uskomme siihen, että, että ihminen on kykenevä oppimaan erilaisia asioita eri, eri iässä. Ja tässä mielessä, kun katsoo nuorta raportoijaa, niin voi sanoa, että hänkin on oppinut ja tulee varmasti oppimaan. Ja tähän, tähän suhteessa ei oppinut sen, että vanhuus on arvokas asia ja, ja, ja sen ympärille kannattaa kyllä rakentaa komea, komea tota, teema vuosi. <clears throat> Joka tapauksessa puheenjohtaja Tämä on siinäkin mielessä tärkeä äh, teemavuosi, että meidän täytyy muistaa myöskin eurooppalaisina päätöksentekijöinä ja eurooppalaisina, että meillä on hiukan semmoinen asenne kasvanut eurooppalaisiin yhteiskuntiin, että ikään kuin joku aktiiviväestö 25-55 vuoteen on se, joka huseraa ja toimii. Ja lapset, hiukan karrikoidusta lapset laitokseen, vammaiset laitokseen ja vanhukset laitoksiin, ja ikään kuin tämä aktiiviväestö sitten ylläpitää tätä yhteiskuntaa. He ovat ikään kuin vain tärkeitä ja meidän täytyy muistaa, että ihmisen elämän keskeisin tavoite ei ole kuitenkaan, vaikka nyt työllisyysvaliokunnassa ollaankin, niin ihmisen elämän keskeisin tavoite ei ole kuitenkaan bruttokansantuotteen kasvattaminen, vaan ihmisen elämällä on jotakin muitakin merkityksiä. Haluan uskoa näin. Ja, ja <clears throat> e- elämä itsessään on suuri lahja ja siksi on erittäin tärkeää myöskin niin kuin huomioida se, että ne ihmiset, jotka ovat sitten aktiivisen työuransa tehneet ja päivätyönsä tehneet, ovat siirtymässä eläkkeelle, että myöskin myöskin heidän niin kuin, kokemustaan arvostetaan, heidän elämäntyötään arvostetaan ja ennen muuta heitä arvostetaan ihmisinä sillä tavalla, että, että huolehditaan siitä, että heidän niin kuin, henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin niin edellytykset ovat, ovat kunnossa niiltä osin, kun me voidaan niihin yhteiskunnassa olla, olla vaikuttamassa, koska on tärkeää ihmisille kokea myös itsensä tarpeelliseksi. Nämä on näitä perustarpeita, en mene tässä mihinkään Maslovin tarvehierarkiaan, tehän tunnette sen hyvin, mutta että rakastaa ja tulla rakastetuksi, olla tarpeellinen ja kokea, kokea että on myöskin merkittävä osa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä, se on, sitä on tärkeää alleviivata. Mutta arvoisa puheenjohtaja, haluan siis kiittää ennen kuin tässä ollaan laajemmin puhumaan ja en ala sitä tänään tekemään, koska tiedän, että määrällisesti voin kyllä tähän tuottaa paljon lisää tekstiä, mutta niin kuin Kasteller ja muutkin varmaan mietinnössä pyrkii vain laadulliseen lisäämiseen ja ehkä jos tässä kovin pitkälle jatkaa niin laadullinen puoli alkaa kärsimään, jotenka Haluan vain todeta, että olen erittäin iloinen tästä kompromissi Bstä, missä kulttuurivaliokunnan näkemyksiä on leivottu sisään. Ja olen erittäin iloinen siitä, että tämmöinen, teemavuosi on tulossa. Ja toivon, että tämä ei jää vain teemavuodeksi, vaan tämä myöskin tulee vaikuttamaan myöskin ihmisten ja eurooppalaisten asenteisiin, että me osaamme suhtautua paremmin ja kunnioittavammin myöskin niin ikääntymiseen ja, ja ikääntyviin ihmisiin ja ja se näkyy myöskin sitten muissa käytännön politiikan lohkoilla. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia vielä raportoijalle. Monsieur le rapporteur, si vous voulez conclure cette discussion. Niin, esittelijä, haluatteko päättää keskustelun? Vielen Dank. Kiitoksia. Oikeastaan kaksi huomiota vain. Ensinnäkin lämmin kiitos teidän kannustavista sanoistanne. Voin tässä olla myötämielinen myös teille, koska teidänkin kanssa oli oikein mukava työstää näitä kompromisseja. Kiitos vielä kerran. Thomas Mann, ymmärsin ehkä häntä nyt oikein, ja kollega Lambert siitä, että te vedätte jotakin tarkistuksia pois rahoituskysymyksistä ja jätätte ehkä sitten suullisen tarkistuksen siitä, että otetaan mukaan tämä sana vähintään 6 miljoonaa euroa. Tulkitsinko oikein? Tämä sopii kyllä minulle. Ehkä sihteeristä voi kirjata tämän. Kuka tämän suullisen tarkistuksen nyt tässä saa jättää? No ehkä tämä voidaan selvittää myöhemmin. Kiitän vielä kulttuurivaliokuntaakin ja kiitos Takkula näistä merkittävistä kommentteistanne. Olemme tiiviissä yhteydessä ja varmasti huomisessa äänestyksessä tämä voidaan saattaa valiokunnassa pikaisen päätökseen. Toivottavasti sitten myös pikaisesti tämä saadaan hoidettua myös komission ja neuvoston kanssa, kunhan vain päästään budjetista sopuun. Merci. Les conséquences de, de la prise de position de Madame Lambert. Kiitoksia Lambertin puheenvuoron seuraukset main laitetaan sitten äänestyslistoihin. Tänä iltana ne jaetaan ja huomenna niistä äänestetään. Täällä on yksi suullinen tarkistus, jossa otetaan huomioon sopimus, johon juuri kokouksessa on päästy. Tältä pohjalta äänestämme siis huomenna, herra Kassler. Ja sitten katsomme muiden toimielinten kanssa, kuinka voisimme päästä eteenpäin ennen toukokuun täysistuntoa niin, että pääsisimme tässä asiassa sopimuksen ensimmäisessä käsittelyssä. Sitten kohta kuusi ammatillista koulutusta koskevan eurooppalaisen, eurooppalaisesta yhteistyöstä Eurooppa 2020 strategian tueksi. Käsittelemme kompromissitarkistuksia, joita on tehty tähän esittelijä Nadia Hirsin mietintöön. Nyt voitte esitellä meille nämä 13 kompromissitarkistusta. kahden. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin lämmin kiitos varjoesittelijöille muista ryhmistä. 116 tarkistusta saatiin paketoitua varsin hyvin joihinkin kompromissitarkistuksiin, joita tässä nyt käsittelen, jota tulkeilla ei valitettavasti ole. Tähän on siis tullut nyt muilta kollegoilta hyvin mielenkiintoisia näkemyksiä mukaan. Ja jotkin tarkistukset näyttivät aluksi siltä, että niitä ei saataisi sovitettua tähän mukaan joidenkin keskusteluiden pohjalta, mutta nyt kuitenkin saimme suurimman osan niistä mukaan kompromisseihin. Yksi keskeinen asia esittelijälle ja varjoesittelijöille on se, että korostetaan ammattikoulutuksen houkuttelevuutta ja laatua. Tähän liittyy esimerkiksi se, että myöhemmässä vaiheessa ammattikoulutus voidaan linkittää tavallaan myös yliopisto akateemiseen koulutukseen. Tämä oli yksi tärkeistä kysymyksistä, jotka näkyvät nyt myös monissa tarkistuksissa. Sitten jatkokoulutus, koska ikään, väestö ikääntyy, monet työntekijät pysyvät työmarkkinoilla pidempään ja siksi täytyy saada aikaan tilanne siinä, että ikääntyvätkin työntekijät voivat käyttää hyödykseen jatkokoulutus- ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia ja tämän tarjonnan tulisi olla mahdollisimman joustavaa. Kompromissi tarkistuksessa otimme eri kohderyhmät, kuten etniset vähemmistöt, vammaiset, maahanmuuttajat ja perheet, erityisesti kun perheessä on koulua käyviä lapsia. Otimme nämä ryhmät paremmin mukaan. Yksin huoltaja on aika hankalassa tilanteessa ja tämä täytyy ottaa myös jatkokoulutuksen kannalta huomioon ja EU 2020 strategiassa näiden ryhmien mukanaoloa työmarkkinoilla täytyy parantaa. Ja sitten kysymys siitä, miten nuoria tyttöjä ja naisia saadaan entistä useammin miesvaltaisille aloille. Tätä käsittelemme myös kompromissitarkistuksissa. Ja sitten toinen tärkeä kysymys Kööpenhaminan prosessin mekanismien ja välineiden käyttöönotto, eli tällainen opintopisteluokitus ja erilaiset korkeakoulun välineet, joita on tärkeää nyt täytäntöönpanna tehokkaasti jäsenvaltioissa ja parantaa niitä, jos välttämätöntä on. Ja sitten tällainen epävirallisten pätevyyksien tunnustaminen työnantajien toimesta, se on myös keskeisellä osalla, keskeisessä, keskeisellä osalla tässä. Ja liikkuvuus. Ammattikoulutuksessakin täytyy mahdollistaa se, että pääsee eurooppalaisille markkinoille. Tässä nuoret liikkeellä ohjelma on tästä hyvin hieno esimerkki. Tästä keskustelemme jo myöhemmin, taas pian myöhemmin uudelleen. Eli liikkuvuus tällä tavalla vapaaehtoiselta pohjalta on hyvin tärkeää. Ja sitten kaiken rahoitusmahdollisuudet. Tästä ei saa tulla sellainen tilanne, jossa ainoastaan harvat ja valitut saavat jatkokoulutusta, vaan näiden toimien tulee olla – sellaisia, että rahoitusmahdollisuuksia tarjotaan mahdollisimman laajasti työntekijöille. Tässä vaaditaan jäsenvaltioilta erilaisten innovatiivisten mallien käyttämistä ja sitä, kuinka löydetään tätä kautta rahoitusta työntekijöiden jatkokoulutukseen. Merci, euh, Monsieur le Maire, puis... Kiitoksia sitten ja Koslovski. Elmer ensin. Um, well, thank you, Madam Chairman, and, uh... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Jos nyt ihan perinteisesti aloittaisin kiittämällä esittelijä Rova Hirschia hienosta työstä, mutta kuitenkin ilmaisisin pettymykseni sen suhteen, että varjoesittelijänä ECRn puolesta jotenkin kutsu osallistua kompromissimenettelyyn ei saapunut, joten valitettavasti en pystynyt siihen osallistumaan. Ja täytyy sanoa, että kun nyt tarkastelin tätä kompromissitarkastusta, niin meidän ryhmämme näkemykset eivät siellä heijastu, emmekä pystyisi useimmissa tapauksissa niitä tukemaan. Täytyy sanoa suoraan, että me olemme sitä mieltä, että ammatillinen koulutus on aivan elintärkeää. Ja jos nyt jonakin heikona hetkenä niin olen kritisoinut omaa maatani, niin Täytyy sanoa, että UKssa korostetaan aivan liikaa akateemista koulutusta ja luultavasti liian vähän ammatillista koulutusta. Ja uskon, että hallitus pyrkii nyt vähitellen korjaamaan tilannetta. Kysymykseni kuuluisikin, että mikä on se lisäarvo, joka, jonka EU voi tuoda tähän prosessiin? koska näyttäisi minusta kovasti siltä, että jäsenvaltioiden pitäisi tehdä päätöksensä, jotka ovat sopivia heidän omiin tarpeisiinsa, kulttuurisiin taustoihinsa ja koulutusjärjestelmiinsä sopivia ja niin edespäin. Ja toinen asia, jonka haluaisin ottaa sen esille, on se, että me katsoimme, että tämä projekti on vähän kuin joulukuusi, johon voi sitten ripustella palloja kaikenlaisen värisiä ja näköisiä. Sinne tulee kaikenlaisia tasa-arvokysymyksiä, etnisiä kysymyksiä ja sitä sun tätä. Nämä ovat hyvin ennakoitavia, ne tulevat aika ajoin esiin, mutta ne kerääntyvät ihan turhan päiten sinne hirmuiseksi kasoiksi. Joten aivan lopultakin olemme todellakin aika pettyneitä siihen, miten tämä koko prosessi on käyty läpi ja minkälainen lopputulos siitä nyt on käsillä. Kiitoksia sitten Koslovski ja Lambert. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja chciałbym na wstępie podziękować Pani posłance Hirsch za cały wysiłek, który... Kiitoksia paljon. Ensinnäkin kiittäisin Rova Hirschia hänen ponnistuksistaan tämän mietinnön laatimisessa. Ja haluaisin kerran vielä korostaa, että tämä asiakirja on kovin kattava. Suurin osa tärkeistä asioista, jotka koskevat ammatillista koulutusta, on täällä tekstissä mukana. Haluaisin kiittää esittelijää hyvästä yhteistyöstä tämän mietinnön laatimisessa. Ja me tapasimmekin toisemme lukuisissa yhteyksissä. Olemme työstäneet tätä asiakirjaa siis yhdessä. Ja yhdessä kokouksissamme, jossa mukana olivat muutkin varjoesittelijät, työstimme kompromissitarkistuksia joita esittelijä nyt on ehdottanut. Tuo kokous oli kovin hedelmällinen, saimme yhteisymmärryksen aikaan ja esitimme 13 tarkistusta, kompromissitarkistusta, jotka täysin hyväksyn ja rohkaisisin kaikkia äänestämään näiden tarkistusten puolesta. Haluaisin mainita lukuisia tarkistuksia, joita ei otettu mukaan näihin kompromisseihin. Ja sen takia olenkin ehdottanut suullista tarkistusta tai suullisia tarkistuksia. Tarkistuksessa 78 ehdotetaan, että otettaisiin mukaan sana encourage, eli rohkaista sen sijaan, että siellä lukisi call. Ja sitten meillä on 76 tarkistus, jossa uskoakseni kestävät työpaikat, eli sustainable jobs, heijastelisi paljon paremmin tätä tarkistuksen tavoitetta. Ja herra Pupaksin kanssa olemme esittäneet suullisia tarkastuksia hänen tarkistukseensa niin, että ottaisimme sanan cause pois ja laitettaisiin sinne sana encourage, encourages. Ja sitten tarkistus 106, sen kohdalla olemme esittäneet suullisen tarkistuksen myös ja haluaisin, että tukisitte näitä esittämiä mielisiä tarkistuksia. Rauha Lambert, onko vielä muita puhujia? Ei näytä Eli, eli Rova Lambertsi sen jälkeen esittelijä. Taking the floor for... Kiitoksia. Käytän puheenvuoron varjoesittelijä Emil Tolinin puolesta, joka ei päässyt paikalle, ja sanoisin vain, että mekin katsomme, että esittelijä on tehnyt hyvää työtä ja tuemme kaikkia kompromissitarkistuksia. Ja olemme iloisia, että huomiota on kiinnitetty ESFn, eli sosiaalirahaston ja Leonardo da Vincin puitteissa ja eurooppalaisen lisäarvon aikaansaamiseksi. Meillä on yksi ihan pieni kysymys, joka koski tarkistusta 21, sen kohtaa yksi. Ja haluaisimme siinä mainita joitakin Tanskan, Saksan ja Itävallan hyviä käytänteitä koskien ammatillista koulutusta Täytyy sanoa, että omassa ryhmässäni me eh, usein nokimme jäsenvaltiota siitä, mitä he eivät tee, mutta tässä kohtaa haluaisimme ylistää tiettyjä jäsenvaltioita, mutta valitettavasti se ei nyt päässyt sinne kompromissitarkistuksen mukaan. Kiitoksia. Euh, je n'ai plus d'orateur inscrit, donc je redonne la parole. Muita puhujia, joten annan puheenvuoron Rova Irsille. Vielen Dank. Kiitoksia vastatakseni näihin kysymyksiin. 21 tarkistus, joka koskee eri maita, joissa on tällainen kaksijakoinen järjestelmä ammattikoulutuksessa. No näistä keskusteltiin, tai tullaan keskustelemaan, tai keskusteltiin varjoesittelijöiden kanssa, ja ongelmana oli se, että on sellaisia jäsenvaltioita, joissa on samankaltainen järjestelmä. Pohdimme, voidaanko kaikki maat tässä luetella, mitkä voidaan luetella, mitä taas ei. Ja sovimme, että sanomme, että ne henkilöt, jotka käsittelevät tätä aihetta, tuntevat tällaiset kaksitahoisen järjestelmien maat, joten äh, päädymme tällaiseen ratkaisuun. Sitten suulliset tarkistukset. Sen perusteella, kun mitä niitä olen nyt tässä nähnyt, voin niitä kaikkia tukea. Ne ovat hyviä tarkistuksia ja ne voivat täydentää ja selventää tekstiä entisestään. Olen pahoillani, jos kollega ei ollut saanut kutsua tuohon neuvottelutilaisuuteen mutta tästä puhuttiin kyllä myös valiokunnassa ja olemme nähneet kaikki tarkistukset. Olen siis pahoillani, mutta olemme yhtä mieltä varmasti siitä, että ammattikoulutuksella on äärimmäisen korkea painoarvo ja siksi toivonkin, että teidänkin ryhmänne voi kaikista huolimatta tukea tätä mietintöä. Kiitän teitä lämpimästi tästä. Tämä aihe on tärkeä nyt, kun nuorisotyöttömyys on niin huonolla tolalla. On tärkeää, että saamme nyt kiinnitettyä näihin koulutuskysymyksiin oikeanlaista huomiota. Merci, nous voterons donc... Euh, Kiitoksia. Äänestämme tästä mietinnöstä huomenna. Sitten menemme eteenpäin. Kohta seitsemän. Meiltä odotetaan lausuntoa ja valiokunnalle. Aiheena on Nuoret liikkeellä aloite. Annan puheenvuoron valmistelijalle. Hän voi esitellä nämä 18 kompromissitarkistusta. Jutta Steinrück, olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau äh, Vorsitzende. Die Anzahl... Kiitos. Puheenjohtaja, meillä on 186 tarkistusta, joka on osoitus suuresta mielenkiinnosta ja kaikki tarkistukset täytyvät menevät aika samaan suuntaan ja kollegoiden ja varjoesittelijöiden yhteistyö oli äärimmäisen hyvää, tuottelijasta ja luottamushengessä tapahtunutta. Kaikki haluavat, että nuorten tilannetta parannetaan ja että heidän tulevaisuuttaan parannetaan. Ideologioista huolimatta me saimme varsin hyviä kompromisseja ryhmien välillä aikaan ja Kaikkein tärkeintä tässä oli siirtyminen äh, koulumaailmasta työmaailmaan. Tässä sanotaan, että tämän tulee sujua jouhevasti, nopeasti. Ja nuorten siirtyminen työmarkkinoille ei saa tapahtua huonommissa olosuhteissa kuin muiden työntekijöiden. Tämän olemme nuorille velkaa. Ja käsittelemme hyvin tiiviisti harjoittelua neuvottelujaksoja. Ne ovat välttämätön väline työn löytämiseksi, mutta niille tarvitaan tietyt laatupuitteet ja vähin, vähittäis, vähimmäisstandardit. Liikkuvuutta tarvitaan, mutta sillä on myös rajansa ja tämän sitten tapahtua vapaaehtoispohjalta. Olen kuullut, että kaikki tähän asti ovat tukeneet kompromisseja. Jotkut ehkä osittain toivoisivat hieman pontevampia sävyjä, kun kyseessä ovat harjoittelut tai vähimmästandardit tai se, kun yritetään välttyä nuorten syrjinnältä. Mutta kaiken kaikkiaan sanoisin, että lausunto on oikein hyvä. Kiitos. Monsieur Elmer, puis Monsieur Bat. Helmer ja Well, thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia paljon, rouva puheenjohtaja. Sanoisin aivan heti, että kaikki haluaisimme auttaa nuoria ihmisiä siirtymään koulusta töihin ja me kaikki haluaisimme auttaa nuoria saamaan hyvät, hienot työpaikat ja olen aivan ehdottoman varma siitä, että kukaan tässä huoneessa ei pomppaisi ylös ja sanoisi, että emme halua näin tehdä, joten me aloitamme tämmöisestä, kaikki ovat samaa mieltä tilanteesta. No, onko se nyt sitten hyvä asia? Se, että tämä lausunto pyrkii tällaiseen tai tavoittelee tällaista tilannetta, ei ole mielekäs tilanne, koska en näe minkäänlaista lisäarvoa, mitä se voisi tarjota. Tässä on aika tällaisia teennäisiä, satunnaisia tavoitteita eikä minkäänlaista, minkäänlaista käytännön merkitystä niillä ole. Se on aika lailla hatusta tempaistua se järjestelmä, millä nuoria autetaan, pitäisi räätälöidä koulutuksen, koulutuksellisia kulttuurisia muita jäsenvaltioiden itsensä tarvitsemia tavoitteita silmällä pitäen. Enkä näe, että mikä eurooppalainen lisäarvo tässä voitaisiin tällaisella toimenpiteellä tilanteeseen tuoda. Ja sen takia ryhmämme, ja niin itse asiassa Euroopan unioni ei pysty tässä asiassa millään tavalla konkreettisesti vaikuttamaan asioiden kehitykseen. Onhan se hienoa ja mukavaa, että valtio, valiokunta pystyy tällä tavalla tekemään itsensä näkyväksi, mutta en näe, että mitään syytä tällaisen ö, toimenpiteen aikaansaamiseksi olisi. Kiitoksia. Bah, ja sitten Deli. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin antaa tunnustusta Steinrukille tästä lausunnosta. Hän on tehnyt hyvää työtä ja valmistelija alusta lähtien pyrki kohdennettuihin äh, tavoitteisiin, kuten hän sanoi. Tämä ei kuitenkaan monesta syystäkään ollut ryhmien sisällä helppoa. Ja mitä tulee näihin ongelmiin, varmasti olemme yhtä mieltä siitä, että nuorten tilanne Euroopassa on dramaattinen – ja kaikkien osapuolten on ponnisteltava, jotta tilanne saataisiin paremmalle tolalle. E, valmistelija listasi tässä jo joitakin asioita. On tärkeää, että eri koulutusjärjestelmien ja työmarkkinoiden välinen linkitys, sitä täytyy parantaa, jotta esimerkiksi liikkuvuus opiskelumielessä parantuisi sitten pätevyyksien tunnustaminen. Tässä meillä on jäsenvaltioiden sisällä ongelmia, mutta on tärkeää, että mekin osaltamme edistämme tätä asiaa. Sitten nuoriso-ohjelmien edistäminen on tärkeää ja harjoittelijoiden tietyt vähimmäis- standardit ovat asia, josta täytyy pitää kiinni. Tällä lausunnolla ei tietenkään kaikkea voida ratkaista, mutta tässä päästään eteenpäin. Ja kansallisia strategioita tarvitaan, jotta nuorille voidaan taata pääsy työmarkkinoille ja laadukkaisiin opiskelupaikkoihin. Ja uskon, että tämä lausunto tulee saamaan laajan tuen taakseen. Deli, puis Madame Deli ja sitten Lin. Euh, je tiens Haluaisin onnitella valmistelijaa kollegani Emili Turusen kanssa. Olemme jättäneet tarkistuksia, jotka myös interryhmä nuoriso on hyväksynyt tässä parlamentissa. Nyt kuitenkin huomaamme, että melkein kaikki tarkistuksemme olet näissä kompromisseissa, joten voimme olla varsin tyytyväisiä kokonaisuudessaan. Paitsi, että Täällä on yksi kompromissi, joka on meille vähän ongelmallinen. Kyseessä on kompromissi B1, BA. Myös Figereidon mietinnössä oli jo tämä seikka mukana, nimittäin, että jäsenvaltioiden pitäisi poistaa kaikki ikään liittyvä syrjintä, erityisesti mitä tulee vähimmäispalkkajärjestelmään ja sosiaaliturvasta hyötyminen – Tällä hetkellä kompromississa BA tätä ei ole kuitenkaan mukana. Jos tämä lause ei ole mukana, niin ei kompromississakään ole paljon järkeä, joten tulen pyytämään, että, että, että äänestäisitte sen sijaan tarkistuksemme 43 puolesta huomenna. Lin sitten harkin. I was looking for... Kiitoksia. Etsin tässä tarkastus, tarkastuksista, kompromissitarkastuksista. Päivitettyä versiota, joten ehkä numeroni ovat väärin, mutta minun jotkut tarkistuksistani on sisällytetty tuonne kompromisseihin. Emme ole niistä puhuneet, mutta kompromissi AB puhuu ö, budjetti kuri toimenpiteistä ja leikkauksista, jotka koskevat koulutusta. En tiedä, ovatko luvut tässä samat, mutta minun mielestäni nämä kuuluvat edelleen jäsenvaltioiden toimivaltaan. Ja siltä kannalta katsottuna olen huolissani tässä toissijaisuusperiaateargumentista. Ja sitten kompromissi Bstä sanoisin pyydän anteeksi, jos numerot ovat tässä nyt väärin, tässä korostetaan työllisyyttä ja harjoittelua ja sitä, että sosiaaliset oikeudet pitäisi taata aivan ensimmäisestä työpäivästä ja harjoittelupäivästä alkaen, mutta tämä nyt on aika epäselvä siinä mielessä, että työsopimuksen määritteleminen terminä pitäisi kuulua edelleenkin jäsenvaltioiden toimivaltaan, se pitäisi kuulua tarkastukseen B. No sitten kompromissi F. En ole ihan varma, tuetaanko tässä nyt perheen roolia riittävästi, mutta tiedän, että tästä aiheesta on keskusteltu paljon monien mietintöjen yhteydessä ja tiedän, että monet sanovat, että he näkisivät mieluummin, että tuohon, tuossa käytettäisiin sanaa household eli talous, eikä sanaa family eli perhe tai suku. Kaikki eivät siitä sanasta pidä. Minun mielestäni tässä myöhäisessäkin vaiheessa olisi hyvä ottaa sinne se sana household eli talous. Sitten kompromissi J eli harjoittaa haastattelujaksot ja minimistandardit koskien niitä. En ole ihan varma, että tämä asia pitäisi jättää jäsenvaltioiden päätettäväksi. Ja pyydän anteeksi, jos tässä nyt numerot tai kirjaimet ovat eh, vähän sekaisin. Ja sitten vielä yksi tai kaksi kompromissitarkastusta on sellaista, josta emme, en ole niin tyytyväinen, mutta varmaankin niitä tarkastelemme sitten huomenna aamuna. Mm, Madame Harkin, puis Monsieur... Harkin ja sitten Thomas Mann. Kiitoksia. Ja varjoesittelijä pyysi minua kertomaan, että hän oli tyytyväinen näihin kompromissitarkistuksiin. Hänellä oli hyvä työskentelysuhde esittelijään, eikä hänellä ole oikeastaan mitään muuta kommentoitavaa, muuta kuin että hän on tyytyväinen. Itse kommentoisin vain sitä, mitä Liskin tuossa otti esille, eli jotkut haluaisivat hankkiutua eroon sanasta perhe, family. Itse en ole sillä kannalla ollenkaan. Minun mielestäni me kaikki kuulumme perheisiin, erilaisiin perheisiin. Pitää olla vain riittävän avaramielinen sen suhteen, miten perheen käsite määritellään, joten en näe, että olisi mitään etua siinä, että otettaisiin nyt pois sellainen sana, joka on ihan osa normaalia yleistä kielenkäyttöä, mutta tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni. Monsieur Thomas Mann, puis Madame Thomas Mann ja sitten Alva Hirsch. Kiitos puheenjohtaja. Halusin sanoa Jutta Steinrukille, että koska mietintö oli niin hyvä, niin en saanut edes mahdollisuutta jättää siihen tarkistuksia, koska kaikki sisältö, siinä tarvitaan, on tässä mukana. Ja tässä nämä tavoitteet kohderyhmien saavuttamisesta on muotoiltu hyvin selkeästi ja nämä tarkistukset ja kompromissit ovat hyvä pohja. Tässä on tuettu sitä, että kansanpuolue tukee tätä mietintöä. Sitten George Bach ja Roger Helmer. No, Roger suhtautuu hyvin kriittisesti tähän ja kysyy, mitä lisäarvoa tästä saadaan. Totta kai jäsenvaltiot käsittelevät ammattikoulutusta, lisä, jatkokoulutusta, ei tässä mitään, mutta me Roger. Annamme tässä mahdollisuuden avustaa heitä. Tarjomme lisäapua. Liikkuvuus on tärkeä elementti ja siksi on tärkeää pohtia, mitä voimme vastaanottaa muilta jäsenvaltioilta, minkälaisia, minkälaista kritiikkiä meidän täytyy ehkä pohtia omissa koulutusjärjestelmissämme. Ja kun katson kompromissia H, niin tämä liittyy myös näihin äh, laatupuitteisiin. Me haluamme tällaiset äh, puitteet ja europassin. Ja tarvitsemme tällaisia puitteita, jotta pääsemme liikkeelle. Jos meillä on yhteisiä sääntöjä, tutkintojen viitekehystä, tulkikorja, jos meillä siis tällaiset ovat, niin silloin voimme päästä tilanteeseen, josta kaikki hyötyvät. Jos meillä on äh, tietyt puitteet, niin silloin tiedämme, miltä perusteella, millä perusteella tutkinnot voidaan myös tunnustaa. Eli jos tähän pääsemme, niin silloin voimme mielestäni saada myös aikaan lisäarvoa yksittäisiin asioihin. Meillä on kongresseja, meillä on asiakirjoja, eli eri äidinkielillä ja tätä kautta saadaan tiedotetuksi siitä, mistä tässä on kyse. Lämmin Lämpimät onnittelut Jutta. Tämä on todella hyvä lähtökohta ja EPP todella tukee tätä, aivan kuten George tässä ei sanoi. Nadja Hirsch. Nadja Hirsch. Danke. Um, auch von meiner Seite erst Kiitoksia. Lämmin, lämpimät onnittelut myös minulta esittelijälle tai valmistelijalle. Kiitoksia hyvästä yhteistyöstä. Näin suuri määrä tarkistuksia tietenkin on haasteellinen tilanne, mutta uskon, että tässä onnistuttiin nyt varsin hyvin. Ja kompromissit kattavat todella monia tarkistuksia ja näyttävät, mihin suuntaan mennään. Täällä on puhuttu jo monista tärkeistä asioista. Tämä liittyy myös edelliseen mietintööni ammattikoulutuksesta. Ja on hyvä, että näitä tavallaan linkitettiin. Tämä on tärkeä näillä näissä asiakokonaisuuksissa. Kuitenkin varjoesittelijöiden tapaamisessa pystyimme tapaamaan tai havaitsemaan sen, että P tar- kompromissitarkistusta emme voi tukea, siis siinä on kyse harjoittelijoiden vähimmäistandardeista. Periaatteessa niitä tuemme, mutta se, että aina tulisi maksaa palkkaa harjoittelijoille on hieman kyseenalaista. Se olisi kyllä järkevää, mutta velvoite tähän suuntaan voisi johtaa siihen, että esimerkiksi sosiaalialan työpaikoissa ei harjoittelusta useinkaan voida maksaa paljonkaan tai ei mitään, ja silloin nämä paikat menetettäisiin, jos sanotaan, että aina täytyy maksaa harjoittelusta palkkaa. Joten siksi äänestämme tyhjää tässä P-kompromississa. jäsenvaltioiden täytyy lähteä täytäntöönpanemaan näitä asioita ja on oikein, että EUlla ei ole tässä asiassa toimivaltaa, vaan voimme antaa tässä ainoastaan pontta yhteistyölle ja välittää tiettyjä viestejä. Me tietenkin pyrimme siihen, että saadaan aikaan eurooppalaiset työmarkkinat ja nuorisotyöttömyys on Euroopan laajuinen ongelma, johon pitäisi pureutua myös Euroopan tason toimin. Kiitos. Eh, merci. Je redonne eh, la parole à notre... Kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron eh, Rala Steinrückille valmistelijana. Mehän laadimme tässä nyt vain lausunnon. Me olemme tässä kulttuuriasianvaliokunnan kanssa yhdessä käsittelemässä tätä asiaa. Steinruck, olkaa hyvä. Kiitos kollegoille. Minulla on joitakin huomioita. Ensinnäkin herra Helmerin suuntaan. No, Thomas Mann ja Nadia Hirschkin tästä jo puhuivat. Jos joku haluaa konkreettisia tarkistuksia tai huomioita, Tähän olisi ollut mahdollisuus ja näin olisimme saaneet ne tietoomme. Eli kyllähän voi kritisoida, mutta silloin täytyy olla myös aktiivisesti mukana matkassa. Ja siksi olenkin tyytyväinen siihen, että kaikki muut kollegat toimivat tässä aktiivisesti, koska tämä on lausunto, jota me todella työstimme voimakkaasti. Ja sitten nämä avoimet kysymykset. Rova Deli ja Turunen puhuivat kompromissi G asiasta eli eh, ikäsyrjinnästä. No tässä vaadittiin tiettyä kompromissia, mutta ehkä tässä pidettiin kuitenkin kiinni tästä suunnasta, vaikka tietyt muotoilut ehkä ovat eh, tässä hieman valjumpia. Minulla on tässä nyt eri numerointi ja siksi en pystynyt yksityiskohtaisesti seuraamaan kaikkia kommentteja. Ehkä tästä voidaan puhua myöhemmin vielä mm, kahdenvälisesti, mutta kyllä tässä näitä asioita on hyvin laajasti työstetty. Kompromissi B sitten. Mietintö pyrki siihen, ja varjoesittelijät olivat yhtä mieltä siitä, että täytyy estää se, että nuorilla kestää vuosikausia ja usein he ovat vuosikausia palkattomassa harjoittelussa ennen kuin he pääsevät varsinaiseen palkkatyöhön, ja siksi päädyimme tämän kaltaiseen muotoiluun. Muuten toivon, että kulttuurivaliokunta voi hyväksyä tämän lausuntomme. Nämä aiheet ovat, nämä asiat ovat nuorten tulevaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeitä. Kiitos. Kiitoksia. Äänestämme tästä lausunnosta huomenna. No niin, sitten kohta kahdeksan. Kyseessä on lausunto aiheena innovaatiounioni. Annamme lausunnon ITRE-valiokunnalle ja valmistelijamme on Sari Essayah. Annan hänelle puheenvuoron välittömästi. Hän voi käsitellä tarkistukset. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. And thank you for colleagues for... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitoksia paljon kollegoille 42 hyvästä ja rakentavasta tarkistuksesta. Tämän lausunnon henki ja noiden tarkistusten henki näyttäisi olevan se, että innovaatiopolitiikan pitäisi, politiikka pitäisi nähdä laajasti eikä pelkästään teknisenä innovaationa, vaan poli- sosiaalisena ja palveluksia koskevana innovaation, jotka koskevat esimerkiksi terveydenhuoltoa koskevia ongelmia ja väestön kehitykseen liittyviä ongelmia. Eli meillä on viisi kompromissia, jotka ovat hyväksyneet niiden tarkistusten esittäjät. Tai kompromissiesitykset, jotka alkuperäisten tarkistusten esittäjät ovat hyväksyneet, ja useimmat niistä myöskin EPP hyväksyy. Ja sitten siellä on tarkistus 20. On tärkeää, että sukupuolten välistä tasa-arvoa korostetaan tutkimuksen ja teknologian aloilla, mutta sanoisin, että tarkistus 20, jossa vaaditaan tai pyydetään spesifejä suuntaviivoja, niin mielestäni se on sellainen asia, joka kuuluu toissijaisuusperiaatteen piiriin ja siitä pitäisi päättää jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot siis päättäkööt, että käytetäänkö, käyttävätkö tällaisia erityisiä suuntaviivoja. Tarkistuksessa 21 siellä käytetään sanaa green job, vihreä työpaikka. Ja jos muistatte, että tässä valiokunnassa jo aikaisemmin päätettiin, että ilon määritelmän mukaisesti kaikki työpaikat voisivat olla kestävämpiä, jos ne, tai kaikki työt voisivat olla kestävämpiä, jos ne tehtäisiin kestävämmällä tavalla. Joten minun mielestäni tätä sanaa vihreä käytetään ehkä turhankin vapaasti. Koska ei ole olemassa vihreitä tai punaisia tai sinisiä töitä, niin meidän ei pitäisi myöskään käyttää sanaa vihreä työ, vaan käytettäisiin kestävä työ-termiä ja pyytäisin tässä kohta kohdalta äänestystä. 37-38 tarkistuksista emme saaneet aikaiseksi yhteistä sanamuotoa Rova Schröterin kanssa joten nämä ovat nyt sitten äänestyksessä erikseen. Mutta muuten sanoisin, että kaikki muut tarkistukset ovat hyväksyttävissä ja kiitoksia paljon jälleen kerran tästä hyvästä tuesta, jota olette antaneet tälle lausunnolle. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Onnittelen esittelijää erinomaisesta työstä. Ja sitä, että hän on pyrkinyt saamaan tässä laajan kannatuksen. Ja hän on ollut hyvin vasta- vastaanottavainen muiden ryhmien esityksille. Ainakin oma ryhmäni tulee tukemaan näitä kuutta kompromissitarkistusta, josta, josta tässä puhuttiin. Mitä tulee tarkistuksiimme? Niin jätimme niitä kahdeksan ja seitsemää niistä tuettiin paitsi 20, josta tässä jo puhuttiinkin, jossa sanotaan, että tämä aihe on tai kuuluu jäsenvaltioiden toimin, toimivaltuuksiin ja näitä suuntaviivoja täytyy työstää jäsenvaltioissa. Tässä kuitenkin vaaditaan tiettyä herkkyyttä, parempaa inhimillisten resurssien käyttöä siksi me teimme tämän tarkistusehdotuksen. Tämä lausunto on tärkeä, se on tasapainoinen – ja se noudattelee 2020 strategiaa. Ja näin sen painoarvo on äärimmäisen suuri ja haluamme sitä tukea. Ja, vielen dank. Um... Kiitoksia. Keskustelimme varsin pitkään valmistelin kanssa yksittäisistä tarkistuksista. Ja näkökulmat olivat tämän mietinnön sisällöstä varsin erilaisia. Ja itse olen sitä mieltä, että innovaatiot ovat tärkeitä liittyen kestävään kehitykseen. Tässä olemmekin jo toimineet monessa asiassa. Olemme pyrkineet ottamaan sosiaalista ulottuvuutta tähän mukaan. Ja tämä Tämä näkyy jo myös tarkistuksissa. Ristiriitoja on ollut, tämän tiedämme, ja jotkut niistä on, ovat edelleen vallalla, osittain EPPn ja osittain valmistelijan kanssa. Tämän tiedämme. Tässä kuitenkin samanaikaisesti otettiin tiettyjä innovaatioita sellaisille alueille, joista ajattelen, että tämä on hyvin hankalaa, josta ei ole päästy yhteisymmärrykseen, esimerkiksi sosiaalipalvelut. Mitkä ovat innovaatioiden tavoitteet? Ymmärrän tästä paljon, koska hieman tiedän, minkä tilanne on Suomessa, minkälaisia erityispiirteitä Suomessa on. Mutta se, että viitataan äh, Suoma, Suomen esimerkkeihin, niin sitä ei sitten hyväksy. Eli tässä ei sanota, että Suomessa on näin ja näin, vaan puhutaan hyvin yleisellä tasolla. E, ja tämä voi taas tuottaa ongelmia. Sanon tämän nyt, koska tämä on edelleen ristiriitainen asia. Ei voida puhua aina vain innovaatioista ilman, että mainitaan konkreettisia tavoitteita, sosiaalipalveluita, mainitaan esimerkiksi huumeriippuvaiset tai muut tällaiset ryhmät. Tällä on keskeinen rooli ja jos tai muotoilun pitäisi olla sellainen, että se sopisi kaikille jäsenvaltioille. Tästä ristiriitaisesta kohdasta äänestämme huomenna tässä muodossa ja katsotaan nyt sitten, mitä tästä tulee. Ai niin, unohdin mainita, että tuemme sosiaalidemokraattien äh, mainintaa tästä suku sukupuolen valtavirtaistamiskysymyksestä. Thank you very Harkin. Aivan lyhyesti kiittäisin esittelijät hänen tekemästään työstä ja olimme samaa mieltä siitä, että käytettäisiin mutta sustainable jobs, eli kestävät työt eikä vihreät työt. Ja olemme samaa mieltä myöskin siitä, että se pitäisi liittää työllistettävyyteen ja myöskin rajat ylittävällä tavalla. Ja meillä on aivan käytännön ehdotuksia siitä, kuinka tämä voitaisiin saada aikaiseksi. Me tuemme myös vahvasti sitä, että että liikkuvuuden esteet tutkijoilta pitäisi poistaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei näitä olevan. Rouva Essa ja olkaa Yes, just to, to miss... Niin, kiitoksia aivan lyhyesti Rova Schröterille. Suomella on kaikkein nopeimmin ikääntyvä väestö ja meillä on tiettyjä ongelmia sen suhteen, mutta en halunnut mainita omaa kotimaatani tässä mietinnössä tai lausunnossa esimerkkinä, koska on usein niin, että jos yksi maa mainitaan, niin sitten muut maat sanovat, että no miksi meidän maata ei ole mainittu, joten se oli syy, miksi en halunnut mainita Suomea siinä, mutta uskoisin muutoin, että huomenna meillä on aika helppo äänestys edessä ja kiitoksia kerran vielä kaikille varjo työntekijöille. Kiitoksia beaucoup. Donc sur cette base, nous pourrons voter. Kiitoksia. Tältä pohjalta voimmekin äänestää huomenna. No niin. Seuraavana meillä on kuuden tekstin paketti. Minä olen siinä mukana yhdessä David Kasan kanssa. Muodostamme tässä ikään kuin binomin ja käymme yhteiskeskustelua näistä asioista. Mutta olisi ehkä myös hyvä tarkistella kohta kohdalta nämä asiat, koska olemme päässeet sopimuksiin tietyissä asioissa asiakohtaisesti ja tämä mahdollistaisi tiettyjen kohtien selvittämisen, joista vielä on keskusteltava. No niin, tämä ensimmäinen lausunto. Nämähän ovat kaikki lausuntoja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle. Ensimmäinen näistä koskee budjettipolitiikan vahvistamista ja talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamista. Teillä on täällä kompromisseja, joita on ehdotettu Haluaisin nyt lyhyesti kertoa, mikä on punainen lanka näissä kompromissitarkistuksissa. Ensimmäinen koskee tätä käsitettä, jota Euroopan komissio on ehdottanut koskien prudent fiscal policy, varovaista finanssipolitiikkaa. Tämä termi taloustieteessä on uusi termi. Siitä ei ole olemassa minkäänlaista akateemista vahvistettua kirjallisuutta ja siitä on jätetty useita tarkistuksia. Olemme kompromissina ehdottaneet, että poistaisimme tämän ja totaisimme efficient and sustainable tämän prudentin sijaan. Toinen horisontaalinen tarkistus ehdotus, joka koskee tiettyjä tarkistuksia, johtaa siihen, että EPSCO otettaisiin mukaan. Siis kyseessä on työllisyys- ja sosiaaliasioiden neuvosto, että se otettaisiin mukaan kantojen laatimiseen Ecofinin kanssa. Tämähän on suoraan vastaus siihen, mitä pää johtaja työllisyyspääsäästöstä juuri sanoi, kun komissio käsittelee suosit, maakohtaisia suosituksia ohjausjakson puitteissa, niin ECFIN ja, e- ja työllisyyspääosasto ovat mukana. Ja nyt ehdotamme, että tämä sama linkitys tapahtuisi neuvoston tasolla, kun siellä tehdään eh, ehdotuksia mukaan lukien artikla 148 artikla, joka mahdollistaa työllisyyspolitiikan laatimisen. Sitten vielä kompromisseissa on eräs horisontaalinen tarkistus, jossa pyydetään johdonmukaisuutta julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan ja talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin kehittämisen kehittämistä EU 2020-strategian puitteissa. Tämäkin on seurausta keskustelusta, jota juuri kävimme. Kun kyseessä on lainsäädännön asiakirja, emme voi tietenkään viitata tiettyyn strategiaan, koska näillä asiakirjoillahan on tarkoitus toimia viitekehyksenä tulevina 50 kymmenenä vuotena, joten olisi parempi viitata strategian sisältöön ja se on nyt täällä tarkist- kompromissitarkistuksessa äh, kasvu- ja työllisyys äh, käsitteiden alla. Tämä oli ensimmäinen asia. Sitten neljäs asia. Kyseessä on kompromissi, joka koskee kompromisseja K ja S. Ja tämä käsittelee eläkkeitä. Kasan ja muiden kollegoiden suostumuksella olemme ehdottaneet yleistä sanamuotoa, joka ei vesitä eläkejärjestelmien luonnetta, jota eri valtioissa otetaan käyttöön. Säilytetään aja, vain ajatus siitä, että, että julkisen talouden kestävyydessä, kestävyyden puitteissa kunkin jäsenvaltion on huolehdittava oman eläkejärjestelmän kestävyydestä EUn tehtävänä ei ole, aivan kuten sanoimme Omen Raitenin mietinnössä, todeta, pitäisikö jonkun jäsenvaltion soveltaa rahastoivaa eläkejärjestelmää vai jakojärjestelmää. Tässä ne tärkeimmät kohdat, jotka halusin teille kertoa keskustelun avaamiseksi. Nyt annan puheenvuoron herra Kasalle. Um, grazzi, Signora President. Um, L-għonet nishtiq najt li kont nipreferi kiku kena um, dibattitu fuq il-rapporti kollha f'daqqa minħabba l-fatt li għanna uh, amendments li jinsabu. No niin, olemme no, nyt keskustelemassa kaikista näistä lausunnoista yhdessä. Tällä on tarkistuksia, horisontaalisia tarkistuksia, jotka liittyvät kaikkiin näihin Tulkeille valitettavasti ei ole jaettu kompromissitarkistuksia eikä horisontaalisia tarkistuksia. Ennen kuin käsittelemme näitä asioita, niin on sanottava, että mon, monia asio- ideoita on jo esitetty koskien tätä varovaista politi- valvontapolitiikkaa. Ja täällä on paljon asioita, joiden myötä on voitu vähän tarkistaa asiakirjoja. Meidän on otettava huomioon kaikissa näissä asioissa tehtävä työ. Ja tässä on mukana useita jäseniä. Ei ole ollut mitenkään helppoa saada aikaan kompromisseja myöskään ryhmien sisällä. Ennen kuin mennään keskusteluun, haluaisin kuitenkin, että ottaisitte, ottaisitte huomioon näihin tarkistuksiin niin kompromisseihin liittyvät ponnistukset, koska jos jotkut kompromissit jätetään syrjään, se kyseenalaistaa koko kokonaisuuden. Sillä on paljon ajatuksia, joita on esitetty koskien sakkojen käyttöä. Rahat olisi käytettävä vakautusvälineen hyväksi. 526 kohta 9 Kyseessä muutosasetukseen 1466. Haluamme, että emme kyseenalaista kaikkea sitä, mikä koskee kustannussäästöjä. Olen siis yhtä mieltä siitä, mitä puheenjohtaja sanoi. Rakenteellisiin uudistuksiin liittyy joitakin ongelmia, ja näin ollen 18, 29, 41, 51 ja 69 ovat sellaisia, joita ei voida hyväksyä. Kompromissi G siis. Mutta muuta osin olen yhtä mieltä puheenjohtajan kanssa. Kiitoksia. Merci. Euh, moi, je n'ai pas de difficulté à ce qu'on ait la discussion commune tout à l'heure. Kyllä minulle sopii yhteiskeskustelu, joka tapauksessa aloitettiin, koska esitettiin tämän sanktiokysymyksen, sakkokysymyksen palaan siihen pian. Mutta sitä ennen haluaisin kääntyä muiden kollegoiden puoleen. Onko täällä henkilöitä, jotka haluavat käyttää puheenvuoron? Kreuzfeld. Vielen Dank, Frau Vorsitz. Ich begrüße es, was Herr Karzer... Kiitoksia, Minusta on hyvä se, mitä Kaasa tuossa lopussa sanoi. Meillä on eri lähtökohtia siitä, mihin investoidaan, ja meillä on erilaisia kriisin hallintamekanismeja siksi esittelijän esittely, tai ehdotus tästä liiallisesta valtionvelan rajoittamisesta on hyvä liberaalit periaatteessa vastustavat vajeen menettelyä, mutta valitettavasti tässä lausunnossa on useita kohtia, joissa pyritään juuri tällaiseen. Ja meidän täytyy vielä keskustelussa päästä eteenpäin useassa kohdassa, mitä tulee sitten tehokkaaseen ja kestävään ja varovaiseen. No tämä menee aivan hyvään suuntaan. Kiitos. Merci, Monsieur Seuraava puhuja. Ja, erstmal ähm, vielen Dank, äh, Frau Vos. Kiitoksia puheenjohtaja näistä tarkistuksistakin ja kompromissiehdotuksista. Ne sopivat meille oikein hyvin, mutta haluaisin viitata kompromissi d ja käsitteeseen social downturn. En tiedä, mitä tällä nyt varsinaisesti tarkoitetaan enkä myöskään ymmärrä, mitä tämä sitten tämän seurauksena merkitsisi, koska silloin kun sosiaalinen tilanne heikkenee ja tietyt avainindikaattorit työttömyydessä tai sosiaalisessa tasapainossa huonontuvat, niin sanotaanko silloin siis aina, että finanssipolitiikan säännöstä voidaan poiketa No tätä hieman epäilen. Onko tämä aivan loppuun asti pohdittu ja mikä on Ekonin näkemys tästä? Euh, pyyntöjä ei tässä vaiheessa ole esitetty. Jos nyt ymmärrän oikein, niin tarkistukset 18, 29, 41, 69 Oliko vielä viideskin, jonka mainitsit, jota en pannut, mer- pannut ylös? 96. Minusta sillä oli vielä yksi. Eikä ollut muuta hyvää. No, katsotaanpa tätä sitten. Kompromissi J tämän keskustelun käyty. Minusta tämä on tärkeää tarkistaa, koska siinähän nimeletään yhteen nämä Euroopan unionin tavoitteet ja sen budjettipolitiikka sellaisena kuin sitä jäsenvaltio tulee toteuttamaan. Minä olen valmis käsittelemään myös vaihtoehtoista mallia, mutta minusta meidän on pidettävä kiinni siitä hengestä, e, jossa EU 2020-strategiaa pidetään hyödyllisenä kansallisen, kansallisten budjettien suhteen, koska, koska muuten en tiedä, mitä hyötyä sitä on. Pelkäänpä, että joudumme samaan tilanteeseen kuin Lissabonin strategian kanssa. Eli pidetään kauniita puheita ja kauniita sanoja ja sitten sitten jäsenvaltioiden äh, rahasta voivat hyötyä siitä kunnioittamatta EU 2020-strategiaa ja nytkin jäsenvaltiot voisivat toteuttaa sellaista budjettistrategiaa, jossa ei kunnioitettaisi EU 2020-strategiaa ja minusta tämä ei ole hyvä tapa toimia. Sitten kompromissi, tarkistus D tässä on kyllä todellinen vaara, mikäli sosiaalinen tilanne heikkenee, niin jäsenvaltioiden on ryhdyttävä erityistoimiin. Uskon, että jotta voisimme tyydyttää Gigolia, niin varmaankin voidaan hyväksyä, että tässä kompromississa tehdään kohta kohdalta äänestys sosiaalisista asioista niin, että voitaisiin säilyttää kompromissitarkistus poistamalla tämä sana or social. En tiedä, onko tämä se, mitä halutaan. Haluaako herra Kasa käyttää puheenvuoron? Represent Duar, compromise J. Niin, kompromissi J. Test differenti. Uh, for... Niin, siinä on eri sanamuoto joka olisi voinut olla mahdollinen ja kaikille meille ja muillekin, mutta sitä ei sitten hyväksytty kuitenkaan. Ennen huomista ehkä voimme saada aikaiseksi eri sanamuodon, josta, jossa ei oteta pois sanoja cost saving effects, eli kuluja säästävät vaikutukset. Meillä on jonkin verran aikaa niin, että saamme nämä ongelmat vielä siivottua pois pöydältä, niin että saadaan sellainen kompromissitarkistus aikaiseksi, joka on todella hyväksyttävissä. Um, on the compromise J, just... Kompromissi Jistä ihan lyhyesti toteaisin, että muotoilu, komission muotoilu on minusta hieman outo, koska rakenteelliset uudistukset ovat sellaisia, että niillä on harvoin suoria pitkäaikaisia kuluja säästäviä vaikutuksia. Säästäviä vaikutuksia kyllä on, mutta ne eivät useinkaan ole suoria, erityisesti silloin, jos ne lisää mahdollista kasvua. Joten olisin varovainen, tai itse asiassa tukisin tarkistusta, jos se muotoiltaisiin sillä tavalla, että ei pelkästään pidetä sitä vanhaa muotoilua, koska se ei ole looginen. Ja sitten Berangein huomautuksesta sanoisin, että minustakin kysymys on määrittelystä. Eli kysymys kuuluu, mikä on se tilanne, jossa sallitaan ylimääräinen alijäämä. Esimerkiksi sosiaalinen taantuma on sellainen tilanne, jos naisten tai miesten tilanne heikkenee. Eli onko tämä nyt sitten syy poiketa säännöstä? Taloudellinen laskusuhdanne on selkeästi määritelty taloustieteessä, mutta en tiedä mikä tämmöinen social downturn, eli sosiaalinen laskusuhdanne sitten on. Sillä ei ole määritelmää. Normaalisti, jos on taloudellinen äh, laskusuhdanne ja työttömyys lisää, lisääntyy, niin sen takia valtiolla on mahdollisuus poiketa näistä määräyksistä ja siitä olemme samaa mieltä. Ja minusta olisi hyvä, jos tässä suhteessa kompromissitarkistus menisi pidemmälle kuin komission ehdotus, joka ei ole toteutettavissa. Mutta tämä sanamuoto, mikä tässä nyt on, johtaa sellaisen epäselvyyteen, jota en, en kykene ymmärtämään. Signifie que pour être plus clair, il faudrait Tarkoittaako tämä, että selkyyden vuoksi pitäisi todeta poikkeuksellinen työttömyys? Monsieur Casa? Casa. Ja kwistjoni ta' interpretazzjoni naħseb No, kyse on tulkinnasta. Ymmärrän kyllä, mitä kollega tuossa sanoi, mutta kyse on todellakin tulkinnasta. Me tulkitsemme tämän eri tavalla. Me olimme ehdottaneet, että sanat cost saving effects korvattaisiin wealth creation effects sanamuodolla, eli vaurauden lisäämisvaikutuksilla. Mutta odotellaan hieman ja katsotaan, että mikä muotoilu tässä saadaan aikaiseksi. Minun tulkintani tästä kappaleesta on täysin erilainen kuin herra Giegel tuossa edellä esitti. Bien, on va, on va regarder ce qu'on peut faire donc sur ce compromis. Katsotaan, mitä voidaan tehdä kompromissin D ja J kanssa, mutta tässä taitaa olla pientä sekannusta. Gigoldin tarkistuksen tarkistu, tarkoituksista se koski kompromissi d eikä J-tä. Niin, aivan. Nous en venons. Pardon, Monsieur Kaza. Kaza. Kaza. Um, with regards to, to whatever... Niin, oliko kyseessä kompromissi D tai J, nimittäin jos tämä koskee nyt kompromissia D, niin silloin olen samaa mieltä. Aha, niin tässä viitattiinkin kompromissiin D. Niin, minä tässä menin sekaisin. Kompromissi D on muutettu. Ja or social sijaan sanotaankin, sanotaankin poikkeuksellinen työttömyys, vai kuinka se nyt olikaan? Exceptionnel, c'est pas reviens avec, vers vous avec une formulation sur ce point d'ici. No, me huomiseen mennessä tarjoamme teille eh, sanamuotoa tähän suullisen tarkistuksen myötä ja te voitte sitten herra palata tähän kompromissiin J. No niin. Teidän ehdotuksenne sopii minulle hyvin niin, että käydään yhteiskeskustelu, jos sitä ei vastusteta. Minä ajattelin, että olisi helpompi käsitellä tätä asiaa kerrallaan, mutta kyllä minulle käy sekin, että käsitellään nämä viisi muuta yhtenä kokonaisuutena. Anna teille puheenvuoron niin, että voitte esitellä keskustelemme toisen osan. Mutta ennen sitä ehkä sanoisin lyhyesti jotakin siitä, kuinka näitä sanktioiden hyötyjä käytetään. Puhuitte siitä Kreutzmannin tarkistukseen liittyen kompromisseissa olemme todellakin ehdottaneet, että että näistä sakoista saatu hyöty voitaisiin varata erilaisiin käyttötarkoituksiin. Toisaalta sillä voitaisiin rahoittaa eurooppalaisia hankkeita ja toisaalta siitä voitaisiin saada varoja tähän vakausvälineeseen. Eh, Herra Kreutzmann on ilmoittanut, että tämä muoto ei hänelle käy. Ja kun se ei enää kuulukaan tähän kompromissiin, ei kompromissiakaan enää ole, mutta minusta olisi oikein mukavaa säilyttää se, mutta herra Kreutzmann pitäisi vain saada se hyväksymään. Herra Kreutzmann toivoi, että näistä sakosta tulevat varat varattaisiin vakausrahasta varten. Kompromississa ehdotettiin, että sitä voitaisiin käyttää myös Sitä voitaisiin käyttää myös muihin tarkoituksiin liittyen Euroopan unionin yleisiin tavoitteisiin tämän vakaus välineen rahoittamisen lisäksi. Tämä on siis asia, jota meidän on käsitelty. Herra Kansa, annan teille puheenvuoron jatkoa varten. Grazie, signora Presidente. Aha, essa, eh, eh Kiitoksia, rouva puheenjohtaja käsittelemme nyt kohtaa 10 esityslistalla, eli 522 asiakirja, joka koskee liiallisia jäämiä koskevaa menettelyä. Kaikkein tärkein kysymys tässä keskustelussa on kysymys siitä, mitä min, pitäisikö meidän perustaa ja pohtia tällainen liiallisia alijäämiä koskeva menettely ja tärkeimmät huolenaiheet koskevat sitä, kuinka meidän pitäisi tulkita tekstiä. tekstiä. Olemme saaneet hyväksyttävän prosessin aikaiseksi, jossa on tietyt rajoitu, rajat ja myöskin eläkejärjestelmän uudistuksen, mutta me olemme ottaneet pois sieltä monipilarisen järjestelmän. Ja tämä kompros, kompromissi sisältää ajatuksen, että eläkeuudistuksella olisi pitkäaikaisia vaikutuksia. Sen takia viisivuotinen siirtymäkausi otettiin siitä pois. Teimme parhaamme lukeaksemme nämä tarkistukset, mutta tietenkin olimme vastaan kaikkia tällaisia tarkistuksia, jotka ehtoivat vaativat suurten tekstiosien poistamista. Ja olimme myöskin vastaan kaikkia sellaisia ehdotuksia, jotka olisivat komission ehdotuksen, ehdotuksen hylkäämisen puolesta. Ja sitten muista tarkistuksista keskustelemme myöhemmässä vaiheessa. Vielen Dank, Frau Schwarz. Ich wollte mal auf Sie antworten. Kiitos puheenjohtaja haluaisin vastata teille. Ei ole oikein järkeä siinä, että maksut olisivat Tai siis meidän täytyy pyrkiä siihen, että sakkomaksut ovat niin korkeita, että niitä voidaan sitten tulevissa kriiseissä käyttää hyödyksi. Ja siksi ei olisi järkeä, että näitä varoja käytettäisiin muihin tarkoitusperin Ja tässä tarkoituksena oli alun perin se, että nämä sanktiovarat käytettäisiin siihen, mihin ne alun perin haluttiin käyttää, eli siihen, että on sitten käytettävissä varoja, joilla voidaan edesauttaa tilannetta silloin, kun syntyy uusi kriisi. Simplement, si on peut baisser les, les torsions. Euh, Sittenkö laskea verhot? Ymmärrän kyllä teidän huolenne. vakausväline jäsenvaltioiden finanssia varten, siitähän ei ole päätetty, että että rahoitettaisiin näistä seuraamusmekanismeista, sanktiomenettelystä. Jos näin olisi, niin oikein ymmärtää, ymmärtää, ei voitaisiin ymmärtää, kuinka tätä välinettä Sicher nicht, aber sie tragen doch... Ei, mutta ne kuitenkin ovat merkittävä osa näitä sanktioita ja sitten niitä voidaan käyttää muissa yhteyksissä. Totta kai nämä sanktiorahat eivät koskaan ole kyllin suuria kaikkien ongelmien ratkaisemiseen. No, Minusta tämä on tärkeä keskustelu meidän on nyt ymmärrettävä, mihin näiden sakkojen rahoja hyötyjä käytetään ja toisekseen, kuinka rahoitetaan tämä väline, joka myöhemmin muuttuu mekanismiksi. Minusta tässä ei ole mitään automaattista yhtälöä niin, että väline rahoitettaisiin näistä sanktiohyödyistä. Olemme käyneet keskustelua Euroopan parlamentissa kollegoidemme Brokin ja Gualtierin mietinnöstä ja se osoittaa hyvin, että, että mekanismi olisi voinut olla yhteisöllisempi eikä välttämättä äh, hallitusten väliseen rahoitukseen perustuva mekanismi. Minä uskon, että mm, ajatus, jonka mukaan näitä rahoja olisi käytettävä ainoastaan kriisissä olevien maiden auttamiseksi, niin no voihan olla, että tulevaisuudessa mitään kriisejä ei olekaan ja kuitenkin on, on valtioita, jotka ovat vaikeuksia, vaikeuksissa. Mitä sitten rahoilla tehdään? Je ne sais pas quel est, quel est le, le point de vue de Monsieur Kazan. En tiedä mikä on herra Kasan käsitys tästä, mutta muussa tapauksessa äänestämme tarkistuksesta ilman kompromisseja. Herra Kasa. Kellimt fil bidu tal-intervent tal, tal tiegħi aħna naqblu mal Kuten totesin, puheeni alkuosassa olemme samaa mieltä kompromissi, ehdotun kompromissin kanssa, koska siinä ilmaistaan se tahtomme, että nämä varat menevät eurooppalaiseen vakausvälineeseen. Ja se on tuon kompromissin mukainen, josta keskusteltiin muutama päivä sitten kokouksessamme. Ja toteamme uudelleen, että tämä hyväksyttiin omassa ryhmässäni. Thomas Mann. Thomas Mann. Wir hatten ja heute im Tänään pienessä piirissä keskustelimme kahden tai kolmen tärkeän henkilön kanssa, Van Rompäyn kanssa tästä Task Force-ryhmästä – hän sanoi, että meidän täytyy käyttää tähän vakausmekanismiin kaikki mahdolliset konstit hyväksemme. Ja sitten meillä oli tällainen avoin Ekonin koordinaattoreiden tapaaminen. Läsnä oli kaksi ministeriä, jotka ymmärtävät hyvin toinen toistaan. He olivat Saksan ja Ranskan valtiovarainministerit. Eli he ymmärtävät toisiaan oikein hyvin tällaisina johtohahmoina. He haluavat tuoda esiin näitä johtajalaatujaan. Äh, ja tässä tavallaan syntyy tällainen äh, kahden veturin järjestelmä ja muiden on tultava perässä. Jos haluamme saada maat tällaisen äh, vakauskulttuurin piiriin ja heidät tähän mukaan, niin silloin Kreutzmann on oikeassa sanoessaan, että alussa nämä käytettävissä olevat varat eivät riitä, niillä tätä kulttuuria ei saada aikaan. Mutta pikkuhiljaa voidaan kuitenkin saada laajempaa kannatusta jäsenvaltioissa sille, että täytyy saada aikaan suurempaa vakautta. Näin ei vielä ole ollut. Ranska tuntee tilanteen, Saksa tuntee tilanteen ja monet muut ovat käymässä asiaa läpi kolmen aan luokitus ei ole mitenkään pysyvää. Ja monet ovat tämän joutuneet oppimaan varsin kivuliasti. Ja, ja hyvä Harkin, tämä tarkoittaa sitä, että usein joutuu luopumaan vanhoista mukavista tavoistaan. Tämä erityisväline on hyvin tärkeä. Olen tästä yhtä mieltä kollegoiden kanssa. Ja tässä pohjalla ovat kaikki poliittiset ja rahoitustoimet ja toivoisin tästä tukea Giegoldilta. Madam Chair, having... Rouva puheenjohtaja, katson nyt tässä tuota kompromissia sellaisena kuin se on. Voisitteko nyt reagoida siihen, pitääkö meidän ottaa pois tuolta se osu, osuus, joka alkaa pilkusta, including, eli ottaen mukaan tai sisältäen. Mikä, mikä olisi kantanne tähän? Ihan, että saisimme liberaalit myös tukemaan ehdotustamme. So this means the compromise would read and shall... Niin, eli kompromissi kuuluisi and shall be used in support of. Luen tässä sen nyt ääneen niin, että Rava Krutsman saa selville, onko hän samaa mieltä. Eli sitä käytetään tukemaan EUn investointia työllisyystavoitteita pitkällä aikavälillä unionin vakausvälineen kautta, jotta voitaisiin tukea mukautumisprosessia jäsenvaltioissa tarjoamalla rahoitusta sellaisiin taloudellisesti toteuttamiskykyisiin ja sosiaalisesti kestäviin aloitteisiin. Well, um, I think, I think Mr. Kreutzmann, could you agree on this? Herra Kreutzmann, oletteko tästä samaa mieltä? Hyvä, no niin, meillä on sitten sopimus näistä kahdesta kompromissitarkistuksesta. Suuret kiitokset, herra Kasa hyödyllisestä panoksestanne. No niin. Herra Kasa, haluatteko vielä käyttää puheenvuoron näistä muista lausunnoista, koska muussa tapauksessa Minä menisin kohtaan 527, mutta ehkä haluatte käsitellä muita asioita ensin. Since we've decided to, to go report by report. Eh? Niin, koska päätitte nyt käydä mietintö mietinnöltä, niin mainitsin vain tämän asian tässä kohtaa. Eli siirrytään seuraavaan mietintöön. So this is... Niin, eli tämä on nyt mietintö 524, eli asiakohta 11 esityslistalla. Eli tässä otetaan esille sanktiot ja kannusteet. Voin hyväksyä useimmat esitetyt tarkistukset. Lukuisia tarkistuksia tuli kollega Kreutzmannilta. Tarkistukset, jotka koskevat liiallista valtion velkaa ja mitä pitäisi ottaa huomioon budjettivalvonnassa. Olen samaa mieltä näistä tarkistuksista ja suosittelen, että niitä tuettaisiin. Olen vastaan kaikkia sellaisia tarkistuksia, jotka yrittävät muuttaa neuvoston äänestysjärjestelmää ja uskon, että tämän mekanismin hyväksyntä ei pitäisi olla millään tavalla puoliautomaattista, ja olen vastaan sellaisia ajatuksia tai tarkistuksia, että Euroopan parlamentti parlamentin mm, vaikutusvalta tässä asiassa heikkeni. Ja olen vahvasti sen kannalla, että Euroopan parlamentin vaikutusvaltaa pitäisi lisätä aina, kun se on mahdollista ja silloin, kun se on meidän kapasiteettimme realistisissa rajoissa. Ja kaikista kompromisseista, joista olemme sopineet, olen yhtä mieltä ja valmis niitä tukemaan. Monsieur Kreutzmann, Monsieur Gigold. Anne Gigold. Euh, sur le, la question du, du rôle du Parlement... Euroopan parlamentin roolista ajattelitteko jotain tiettyä tarkistusta tässä? Monsieur Cazard. Quels sont les amendements qui vous posent un problème? Mitkä ovat niitä tarkistuksia, jotka ovat teille ongelmallisia? Well, I don't have big problems, but there are, there were... Minulla ei ole mitään isoja ongelmia, mutta on joitakin tarkistuksia ja voin ne etsiä täältä, jos haluatte. Tarkistukset. Niin, se on tuolla kompromissitarkistuksissa ne samat aiheet, joista keskusteltiin tuossa aikaisemmin. Eli ei mikään tietty tarkistus, vaan ne ovat aiheita, joita käsitellään tuolla meidän kompromissitarkistuksissamme. Eli tässä ei ole mitään suurempia ongelmia. Sitten menemme kohtaan 5.2. Ne, ne komission asiakirja siis kyseessä on asetusehdotus julkisen talouden valvonnan tehokas täytäntöpano euroalueella. Puheenjohtaja tarkoittaa kohta 11. Anna ne valmistelija Kasalle puheenvuoron. non, non, non, non, non, non. Vous avez raison. Aivan olette oikeassa. Totta, menemme siis budjettikehyksiin siis 523 komission asiakirja. Puheenjohtaja käyttää näitä numeroita. Kyseessä on esityslistan kohta 12. Ja 23. Me käsittelemme nyt sitten mietintää 523, joka koskee jäsenvaltion julkisen talouden kehyksiä koskevat vaatimukset, siis esityslistan kohta 12. Olen tyytyväinen tar- esitettyihin tarkistuksiin, mutta äh, Rova Beres, uskon, että mahdollisuudet laatia kehykset budjetteja varten, jotka joka perustuisi jäsenvaltion parhaisiin käytänteisiin, olisi hyvä ajatus. Olen samaa mieltä siitä. Olen samaa mieltä myöskin 16 tarkistuksen tekstistä. Eli että viitataan siihen templaattiin ja että koko menetystä tehtäisiin vähemmän siitova tai rajoittavaa se. Siinäpä oikeastaan kaikki, mitä minulla tähän asiakirjaineistoon on lisättävää koska kaikki mitä on ehdotettu on positiivista. Puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten äänestämme myös tästä lausunnosta huomenna. Ja nyt pääsemme komission asiakirjan numero 527, esityslistan kohta 13, makrotalouden epätasapainon ennaltaehkäiseminen ja korjaaminen. Tässä meillä on kompromissitarkistuksia. Niistä puhumme jo ensimmäisenkin asian kohdalla. Mutta ne on mainittava kahden näkökohdan kannalta, mitään, miten tämä valvonnan tuloustaulu laadittaisiin. Kyseessä on siis metodista ja sitten sisällön osalta mm, tulostaulun sisällöstä. Tästä menettelystä haluaisin tarkistaa herra Kasan kanssa Olemmeko tästä yhtä mieltä, samoin kuin Kreutzmann ja Gigoldin kanssa, eli kaikki ryhmien edustajat, olivat yhtä mieltä siitä, että pyytäisimme, että tulous-taulu, jonka avulla voidaan valvoa makrotaloudellista tasapainoa, että se validoitaisiin delegoitujen säädösten muodossa, eli toisin sanoen parlamentti otettaisiin mukaan siihen työhön, kun päätetään millä tavalla tulosta laaditaan. Tämä tuntuu aika tärkeältä. Ja toinen tärkeä asia tässä asiassa on se, että tarkistettaisiin, millaista suuntausta haluamme ehdottaa tulostalun sisältöä ajatellen. Meidän kompromissitarkistus, jota olen ehdottanut teille. Ja pyrkimyksenä on se, että laadittaisiin oh, neuvontava luettelo ehdotettua lainsäädäntöä varten. Nämä ovat tärkeimmät kompromissitarkistukset tässä tekstissä. Monsieur Kazar Herra Iva, sinä president, naħseb liktar punt. Niin, rouva puheenjohtaja, uskon, että tärkein kohta meille on tämä tulostaulu ja ne tekijät, jotka sinne pitäisi ottaa mukaan. Me kannatamme pientä, tarkkaan määriteltyä ja spesifiä tulostaulua. Ja olen kollegoiden kanssa, esimerkiksi herra Giegoldin kanssa, samaa mieltä siitä, että meidän parlamenttina täytyy tarttua tilaisuuteen ja ehdottaa, mitä tuolla tulostaululla pitäisi olla indikaattoreina. Mielestäni olisi kuitenkin vielä liian aikaista laatia kattavaa listaa asiasta, mutta erinomaisia erinomaisia ajatuksia asiasta on jo esitetty ja ne pitäisi ottaa ilman muuta sinne listalle mukaan. Kompromissi, joka on saatu aikaiseksi, sisältää ehdotuksia, kuten puheenjohtaja totesi, jotka eivät ole sitovia tai pakollisia, vaan ovat sellainen neuvoa altava, antava indikatiivinen lista siitä, mitä tuonne tulostauluun pitäisi sisällyttää. Ja myöhemmässä vaiheessa asiaa sitten pitäisi tarkastella syvällisemmin. Emme ole samaa mieltä siitä, että epätasapainot mainittaisiin ja että niitä pidettäisiin epätasapainotiloina. Joten emme voi tukea, kuten, tukea, kuten edelläkin totesimme, kompromisseja I, K ja H. Kuitenkin, jos voimme, saamme aikaiseksi yhteisymmärryksen huomiseen mennessä, niin mietimme vielä kantaamme uusiksi. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? osaa, ymmärrän, ymmärränkö teitä oikein. Koskevatko vaikeutenne lähinnä viittauksia ylijäämään? Tässä tapauksessa voin ehdottaa, että ylijäämien osalta äänestämme erikseen. Of dimension of Niin, se, että tuolla mainitaan ylimääräiset ylijäämät. Meidän, ei pitä, meidän mielestämme sitä ei pitäisi pitää talouden epätasapainotilana. La situation. Ainakaan epätasapainosta, kun katsotaan tilannetta Kiinassa, mutta No, annan ensin puheenvuoron Gigoldille ja katsotaan sitten, kuinka tehdään huomisen äänestys luettelon kanssa. Olkaa hyvä. Uh, I, I must say Täytyy sanoa, että haluaisin kommentoida kahta asiaa. Ensimmäinen niistä koskee sitä, että olen yllättynyt siitä, että neuvostossa ja jopa herra Schäubler ja ne, jotka puolustavat, puolustavat maata, suu, se maata, jolla on suurin makrotaloudellinen ylijäämä, niin kukaan heistä ei sano, että ylijäämää ei pitäisi mainita, eikä ole minkäänlaista tabua siitä, että mahdollisesti liiallisia ylijäämiä syntyy. Ainoa kysymys on, ja se onkin minun mielestäni olennainen, on se, että pitäisikö tämä korjaus olla symmetrinen vai epäsymmetrinen. Me olemme keskustelleet tästä jo pitkään ja ensimmäinen ajatusten vaihtoasiasta on käyty ja minä sekä ryhmäni Olemme sitä mieltä, että lähestymistapa pitäisi olla symmetrinen näiden epätasapainotilojen korjaamiseksi, mutta olen harvoin kuullut, että harvoin kuullut, että tällaista asiaa ei pitäisi edes mainita, ja tämä on todella se ongelma, joka minulla on, ja pyytäisin teitä miettimään, että jos, jos nyt on alijäämä, niin silloin on tietenkin aina myös ylijäämä, joten jos ylijäämiä ei edes mainita, niin se on minusta kummallinen asia. Se, se on minun vaikea ymmärtää taloudelliselta kannalta katsottuna. Ja haluaisin sitten toisena niin puuttua kompromissitarkistukseen A. Eli vaikka puolustetaan mahdollisimman voimakkaasti sosiaalisia tavoitteita, niin minusta on hieman kummallista sanoa, että tässä on kyse siitä, että sosiaalisia epätasapainotiloja pyrittäisiin havaitsemaan koska koko juttu on se, että pyritään havaitsemaan makrotaloudellisia eh, epätasapainotiloja, joilla voi olla yhteiskunnalliset, sosiaaliset ää, eh, taustat tai syyt, joten olen täysin samaa mieltä siitä, että sosiaaliset kriteerit sisällytettäisiin tuonne tulostauluun. Sinne ne kuuluvat ja ne täytyy olla siellä, koska usein makrotalouden epätasapainotilat ovat lähtöisin sosiaalisista tekijöistä. Mutta koko tämän asetuksen tavoite on havaita makrotaloudellisia epätasapainotiloja ja sen takia minusta on aika kummallista ottaa sinne sana sosiaalinen, mutta ehkä minä olen liian looginen tässä vain. Minä en ajattele, että tämä olisi poliittinen asia, vaan kyse on laista. Ja haluaisin olla tarkka tämän suhteen, koska en ymmärrä, miten tätä on näin laajittu, vaikkakin tämä nyt ehkä saa hieman takanani istuvien kollegoiden kulmakarvat kohoamaan. Ähm, Annan puheenvuoron vielä herra Kasalle, jos hän haluaa vastata herra Gigoldille koskien tätä toteuttaisiin mukaan ylijäämättä. Olen kyllä pitkälti herra Gigoldin kanssa yhtä mieltä. Se, että on ylijäämä ja alijäämä, se on tosi asia. Kenen sitten pitää tehdä mitä ja millä tavalla, se on toinen juttu. Epä, näistä sosiaalista epätasapainotiloista sitten tiedä, onko tämä poliittinen lähestymistapa vai ei, mutta olen todennut, että kun katsotaan, mistä kriisi on saanut alkunsa, niin sosiaalinen epätasapaino, epätasa-arvo, sosiaalinen epätasapaino on ollut aivan ratkaisevassa osassa kriisin käynnistymisessä. Meidän pitäisi tunnistaa tulostaulun avulla tällaisten sosiaalisten epätasapainotilojen ilmaantuminen, mutta samalla on valvottava niiden olemassaoloa. Minä en myy, näe, että tässä olisi mitään epäyhdenmukaisuutta, että meillä on täällä makrotaloudellisia, makrotaloudellisia ja sosiaalisia epätasapainotiloja tässä tarkistuksessa, mutta jos tämä nyt ampuu kompromissien tarkistuksen alas, niin sitten äänestetään kohta kohdalta, mutta olemme kuitenkin yhtä mieltä siitä, että se otetaan alun. Se tarkoittaa, että olemme yhtä mieltä siitä, että, että sosiaalinen tilanne voi aiheuttaa kriittistä epätasapainotilaa. Kreutzmann. Hyvä puheenjohtaja. Giegold on oikeassa. Jos otatte esimerkiksi Saksan, niin ei voi sanoa, että Saksassa on matala sosiaaliturvan taso. Uskon, että se on meillä yksi korkeimmista. Kommentteja mikrofonin ulkopuolelta. No, syy siksi, siihen, miksi meillä on makrotaloudellisia ylijäämiä, on se, että meistä on tullut viime vuosina kilpailukykyisempiä kuin muista valtioista. Tämä taas riippuu siitä, että palkan sivukuluessa, jossa on päästy eteenpäin ja palkaneuvotteluissa. Ja siksi tämä on yksi syy sille, miksi Saksasta on tullut maailman vientimestari. Ja nämä ovat asioita, joita ei voi tässä jättää huomiota. Eli se, onko meillä ylijäävä vai alijäävä, no kaikki varmasti iloitsevat ylijäämistä, mutta valitettavasti näin ei ole. Kaikissa maissa kilpailukyky ei ole sillä tasolla kuin toivoisimme, ja tämä on se ongelma, johon tulee puuttua. Ja se, että tämä pitää ottaa huomioon tulostaululla, siinä olette kyllä aivan oikeassa, mutta tässä on kyse makro- taloudellisesta alijäämistä, ei sosiaalisesta alijäämistä. Tämän halusin lyhyesti sanoa. Ja haluan vielä sanoa, herra Giegold, että jos katsotte esimerkiksi vaikutusmahdollisuuksia yrityksissä, joita Saksassa on, meillä on hyvin korkea sosiaalinen standardi tai taso, joita työmarkkinaosapuolilla on, ja tämä järjestelmä toimii erinomaisesti, mutta tässä keskitytään usein yritysten tarpeisiin, ei niinkään palkkakiistoissa poliittisiin tarpeisiin. Ja siksi tämän kaiken käsittely ei ole tarpeen. Kiitoksia, en tiedä onko tässä ongelma tulkkauksessa, mutta ei tässä ole kysymys osoittaa sormella sosiaalista alijäämää, vaan, vaan, vaan sosiaalista epätasapainotilaa. Ne pitäisi tunnistaa. Luulen, että tässä on kyllä linkki tuohon kompromissiin, mutta annan nyt herra Kikolille puheenvuoron. Äh, en tiedä enää mitä kieltä tässä nyt puhuisin. No, kun Kreuzmannille tässä vastaan, niin puhutaan nyt Saksaa. Kun Saksasta puhumme, niin puhutaan nyt sitten poikkeuksellisesti Saksaa. Ensinnäkin olin iloinen siitä, että sanoitte, että tulostauluanalyysissä voit tukea tarkistuksia. Tämä on hienoa, koska on myös sora ääniä, jotka sanovat, että tässä tulisi toimia niin äh, kapea-alaisesti, että tärkeitä kriisin aiheuttajia syitä ei voida tutkia lainkaan. Ja siksi on hyvä, että te voitte tukea tätä kompromissia. Se olisi hienoa. Sitten liittyen siihen, mitä Kaasa sanoi, tässä ei ole ollut niinkään tarkoitus aloittaa täyttä keskustelua uudelleen ylijäämistä ja alijäämistä. Emme me tässä pääse koskaan puusta pitkään. Mutta voisiko EPP kenties lähteä sille linjalle, että mainittaisiin edes mahdollisesti liialliset ylijäämät. Eihän tämä tarkoita sitä, että niihin puututtaisiin tai niitä käsiteltäisiin automaattisesti, vaan tämä on niiden käsittelyyn toinen kysymys. Mutta niitä voitaisiin analysoida sinänsä ja, sinällään ja ne voitaisiin myös havaita. Ja se, että me viejämaana olemme saaneet aikaan palkkaneuvottelujen kautta tiettyä ylijäämää, sitä hieman epäilen, vaan tässä on kyse pikemminkin siinä, että monilla vientialoilla palkkataso on hyvin matala. Ja meillä on tällaista rakenteellista ylijäämää, mutta tästä voimme tietysti keskustella faktojen kerran mieluusti pidempäänkin ja näen tämän tilanteen hieman eri tavoin kuin te, mutta tämä pitää selventää. Signora Pre... Monsieur est-ce que vous m'autorisez à donner... Herra Kasa, voisinko antaa ensin puheenvuoron Thomas Mannille, olkaa hyvä. Que nous allons organiser une séance du Bundestag. Meidän pitää täällä varmaan järjestää Saksan parlamenttikokous. No meillähän oli tänään kaksi ministeriäkin täällä. No, jos olisimme täällä vain keskuudessamme, ei mitään tulisi sanoakaan, mutta koska tämä nyt menee internettiin, niin näyttää siltä, että Google tässä tuo asiat esiin, eikä hän saa vastausta. No, Kreutzmann tukisin. Tuet tai ylijäämät, joita meillä on, liittyy hyvin paljon siihen, että olemme ottaneet opi, opiksemme kilpailukykykysymyksissä. Tämä liittyy palkkatasoon, siihen, että toiset haluavat vähimmäispalkkaa, toiset eivät, mutta se, että olemme parantaneet kilpailukykyämme, liittyy pitkälti myös työntekijöiden järkevyyteen, älykkyyteen. Tiedämme kaikki, kuinka tärkeää tietty palkkasopimusautonomia on. Tarvitaan tiettyjä tuloja, totta kai. Ja sitten kun ajat taas paranevat, voidaan saada paljon aikaan, mutta kilpailukyky on tässä hyvin tärkeää ja Lagarde pyysi Saksaa vähentämään vientiään, jotta tilanne tasapainottuisi ja näin olemme tehneet. Ja mielestäni tämä oli hyvä päätös. Me kutsuimme teidät aikana ensimmäisenä ranskalaisministerinä Saksan parlamentin istuntoon. Eli jos keskustelemme järkevästi eroista, joita meillä on, niin monia ennakkoluuloja voidaan tässä sivuuttaa ja havaita, että me voimme saada aikaan kompromisseja. Gigolin kanssa olen yhtä mieltä siitä, että tähän tulostaluun täytyy ottaa monia eri asioita mukaan, eikä keskustelua saa estää sen varjolla, että niitä ei mainittaisi lainkaan. No, tämän halusin sanoa jos tässä nyt vaikka sadat tuhannet ihmiset seuraisivat meidän keskusteluamme. Niin, en haluaisi jankata tätä asiaa turhan pitkään. Olen samaa mieltä Kreutzmannin ja myöskin Thomas Mannin kanssa. Mutta haluaisin lisätä tähän vain sen, että tämä, tästä aiheesta on keskusteltu kollega, kollegoiden varjoesittelijöiden kanssa talousasioiden valiokunnasta ja sieltäkin suunnalta on ollut vastustusta Giegoldin ehdotuksen suhteen. Meidän täytyy hyväksyä olemassa oleva tilanne. Me emme ole hänen kanssaan samaa mieltä. Ja vaikka olisimmekin, niin Ekon valiokunnassa sitä vastustettaisiin, koska sitten meidän täytyisi sopia siitä, että tämä on sellainen asia, josta on keskusteltava talousasianvaliokunnasta, eikä täällä työllisyysvaliokunnassa. Meidän rooliimme mielestäni ei kuulu keskustella tällaisista asioista, koska tämä on sellainen aihealue, joka on Ekon valiokunnan heiniä. Ludvigson. Ludvigsson ja sitten vedän yhteen. jag skulle bara vilja lyfta fram just det med kollektiv. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin korostaa, että työsopimuksia. Kuinka tärkeää on, että työmarkkinaosapuolet allekirjoittavat näitä työehtosopimuksia. Brysselissä päätetään puuttua siihen, mikä merkitsee sopimusvapauttaa työmarkkinaosapuolten keskuudessa. Tätä ei voida hyväksyä. Työsopimusneuvottelut antavat oikeutusta palkkojen kehitykseen ja joustavuuteen ja kilpailukyvyn pelastamiseksi. Ja sen myötä voidaan myös mahdollisuuksien mukaan nostaa palkoja. On siis huolestuttavaa, että nyt ähm, vaikutetaan äh, työmarkkinaosapuolten vastuualueeseen. Käytännössähän nyt halutaan rajoittaa näiden sopimusvapautta ja vähennetään sosiaalisen suojelun tasoa ja vähennetään oikeutusta. Tämä on kuitenkin aivan avainasemassa, kun, kysy, kun puhumme eurooppalaisista kysymyksistä. Työmarkkinaosapuolella on oikeus käydä neuvotteluja ja meidän mielestämme tämä on aivan ratkaiseva, niin että voidaan varmistaa parempi kilpailukyky Euroopan, Euroopalle tulevaisuudessa. Haluaisin korostaa tätä seikkaa, koska minusta on, se on erittäin tärkeä. Se on myös tärkeä tulevaisuuden kannalta. Kiitoksia vähän, joten en usko, että tässä on mitään ongelmaa. Tuemme kyllä tarkistuksia. Ennen kuin päätämme keskustelua, Kyllä meidän pitää osata päättääkin keskustelumme. Haluaisin vain kiinnittää herra Kasan ja ehkä Thomas Mannin huomioon tarkistuksen J, koska siinä määritellään se henki, jonka mukaisesti tulostaulu pitäisi komissiossa laatia. Siinä ei mainita, että ne maat, joilla on ylijäämää, että niiden pitäisi korjata positioitaan ja luopua Viennistä eihän näin sanota, vaan sanotaan, että kun kyseessä on ulkoinen epätasapainotilanne, on pidettävä vara sekä liiallisen alijäämän että liiallisen ylijäämän suhteen. Kun nyt katsotaan tilannetta Euroopan unionissa, niin suoraan sanottuna kannattaa katsoa, mitä tapahtuu ylijäämille tiettyissä EUn kilpailijamaissa. Tämä on oikeastaan maalaisjärkeen liittyvä asia eikä ideologiaan liittyvä asia. Joten toivon, että voisimme päästä sopimukseen. Tai sitten kertokaa, mikä teillä on ongelmaa kompromissi Jin kanssa. Donc, Monsieur um, I, I have no problem with, with compromise. Minulla ei ole mitään ongelmia kompromissiin kanssa, kunhan sana shall vaihdetaan sanaksi may, ja uskon, että se onkin jo muutettu. Eli ei ongelmia kompromissin suhteen siinä. Jos täällä vielä jotain ongelmia on, niin ehkä voimme Kreutzmanin ja Gigoldin ja teidän kanssa päästä sopimuksen huomiseen mennessä, mutta toistaiseksi voisimme päättää keskustelun täällä tähän. Kyseessä on viimeinen lausunto siis koskien näitä makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi suunnattuja toimia olemme pitkälti sitä mieltä. Poistettaisiin siis sana including, ja Kreutzmann hyväksyi tämän. Eli teemme tässä saman korjauksen. Olen pahoillani eh, kollegoiden puolesta siitä, että neuvottelemme täällä, täällä nyt kaikkien kuulenne valiokunnassa. Tämä oli tavanomaista, mutta, mutta joskus sitä tarvitaan Joskus valiokunnan kokouksia tarvitaan kompromissien viimeistelyäkin varten. Nyt olemme siis saaneet valmiiksi tämän paketin, josta äänestämme huomenna. Ja siirrymme viimeiseen esityslistan kohtaan. Alejandro Cercas. Käsittelemme nyt. Jaha, herra Kasavir. vielä. Għalix jekk nispiċċa eh, il-mod naħseb inkun għamilt Raina eh, Kenkenna problemi, dossiers differenti, shadow raporteza. Me analysoimme tässä, olemme analysoineet erilaisia ongelmia ja eri, eri asiakirja-aineistoja eri var, varjoesittelijöiden kanssa haluaisin kiittääkin sen takia teitä, rova, presi, jova, rova puheenjohtaja, ja kaikkia niitä eri tahoja, jotka ovat olleet tässä prosessissa mukana ja kiitän myöskin tästä ajasta, jota tälle asian käsittelylle on annettu. Ilman tätä hedelmällistä yhteistyötä emme olisi nyt tässä. Kiitos. Olen yhtä mieltä kaikista näistä sanoista, rakas toinen esittelijä tai valmistelija. Sitten herra Verkas. Tarkistusten käsittely aiheena menettely oleskelutyöluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella. Tätä asiaa käsittelemme nyt sen jälkeen, kun alkuperäinen mietintö meni täysistunnossa nurin. Serkas. Aunque sea poco tiempo, pero creo que necesitábamos tener... Vaikka meillä onkin vähän aikaa, niin minusta on tarpeen käydä tästä keskustelua, koska tässä on jotakin asioita, joita ympäröi tietty politiikka ja huono ymmärrys. Tässä johtuen kielellisistä asioista. Mm. Rie, Patrien Veiki ja Jean Lambert varjoesittelijänä ovat auttaneet minua val- valtavasti näiden kompromissien laatimisessa, jotka nyt esittelen teille. Hän on se kiittää myös seuraava Meiseni ja Sari Essayhan, jotka ovat tehneet kirjallisia kommentteja ja kiitän näistä valtavasti. Lähestyin tätä asiaa kolmen kriteerin pohjalta. Ensinnäkin Tarvitsemme epäilemättä kompromissin, koska tässä talossa ei ole koskaan päästy eteenpäin muuta kuin kompromissien kanssa. Kukaan ei ole pakottanut ketään hyväksymään mitään, ja tämä on oikein hyvä filosofia Euroopan rakentamisessa. Tässä valiokunnassa meillä on nyt kompromissia, nyt haluan esitellä ne. Meillä oli Libe-valiokunnan kanssa pieni konflikti joka on valitettavaa. Sen takia meidän valikuntamme on oltava hyvin yhtenäisenä puolustamassa omia valtuuksiaan työllisyys- ja sosiaaliturva-asioissa. Ei voi olla niin, että mikään valiokunta järjestäisi asioita. Jos näitä on korjattava, niin se on tehtävä tässä valiokunnassa. Jos meidän pitää tehdä sopimuksia tässä valiokunnassa, se on tehtävä, mutta ei niiden jäsenten keskuudessa, jotka eivät tunne näitä asioita. Tätä asiaa ei ole vielä ratkaistu vaikka AFKO onkin antanut lausunnon, olisi erittäin hyvä, jos tämä valiokunta voisi olla yksimielinen tässä asiassa, koska näin ollen en tiedä millä perusteilla libe valiokunta täysistunnossa pyrkisi vielä jyräämään asioissa, jotka eivät kuulu sen toimivaltuuksiin. Kompromissi todellakin on tarpeellinen, ehdottoman välttämätön. Minun osaltani se osa, edellytä, että minä en voi vaatia sataprosenttista tulosta, mutta muidenkin kollegoiden on tie, tiedettävä, että kukaan ei saa 100 prosenttia. Ja tämähän on taustalla tässä omassa ehdotuksessani. Olen analysoinut 52 tarkistusta ja olen tehnyt valtavaa työtä. 18 tarkistusta on tullut EPPn jäseniltä, niistä 16 on joko hyväksytty tai mukaan luettu kompromisseihin. Kuusi Guelta, kolme kuulun tähän hyväksyttyihin tai kompromissiin siirtyneisiin sitten viisi tarkistusta tuli vihreiltä. Kaksi on joko hyväksytty tai mukaan luettu kompromisseihin ja sitten y- ja, ja toinen Alden kahdesta tarkistuksesta on saanut saman kohtalon. Nyt haluaisin käsitellä näitä kompromisseja, kuutta kompromisseja, käsittelemme sitten kaikkein vaikeimpia asioita. Ensimmäinen kompromissi A käsittelee äh, näitä äh, lähetettyjä työntekijöitä. Tässä oli hyvin äärikannat mukana. Ne koskevat sitä, kuinka tulkitaan direktiivin soveltamisalaa. 96 jotkut meistä halusi, halusimme tulkita sitä rajoittavasti ja toiset taas halusivat laajentaa soveltamisella loppujen lopuksi kompromissin mukaan, niin tilanne jätetään sellaiseksi kuin se on. Eli, eli alkuperäinen komission teksti. Me unohdamme omat kantamme ja jätämme tämän asian direktiivin tarkistamisen ajankohtaan. Näin tehtiin minun kantaani vastaan. Meidän on pyrittävä ratkaisemaan nämä kohtelukysymykset kausityöntekijöiden tai muiden direktiivien osalta. Olisi kyllä halunnut tämän yhden hakemuksen asian puitedirektiiviksi, mutta se on mahdotonta, joten jätetään tämä tasa-arvoinen kohtelu lähetettyihin työntekijöihin sitten, kun tarkastelemme sit, sitä ja direktiivi 96 jätetään standby. Sitten kompromissi B. Se käsittelee toista asiaa, joka ei ole kovin hankala. demaret halusivat, että työntekijät, jotka saapuvat Eurooppaan, että he voisivat hyötyä työ, työvoimatoimistojen palveluista EPP kuitenkin halusi, että tämä ei estäisi, että kansalliset lait koskien sopimusvapautta olisivat voimassa. Kompromississa B on molemmat vaihtoehdot. Tekijät voivat mennä työvoimatoimistoon, mutta samaan aikaan kunnioitetaan EPVn pyyntöä, jonka mukaan markkinoiden palveluista ja hyödykkeistä hyödykkeisiin sovelletaan sopimusvapautta. Ei tässä ole varmaan mitään ongelmaa. Kaikki varmasti hyväksyvät tämän kompromissi C. Tämä on yksinkertainen asia, mutta siihen liittyy paljon vaarin käsityksiä ja vaikeuksia. Se koskee artiklaa 12 kohta 2 kohta, alakohta A, tasavertainen kohtelu koulutuksessa. vasemmista haluaisi, että tämän artiklan kautta väsihäisen valtiot voisivat tehdä jotakin rajoituksia. Tai siis haluaisi pää, risoa nämä kaikki rajoitukset. Kansanpuolue taas haluaisi toista. Haluaisin vähän selvittää tätä, että kompromissi ymmärtäisi. Tämä on direktiivi, jossa ei anneta oikeuksia, paitsi oikeus tasavertaiseen kohteluun. Toisin sanoen ei ole kyse siitä, että siirtolainen saa oikeuden koulutukseen tai yliopistokoulutukseen tai johonkin, jos hän, vaan siinä sanotaan, että hänellä on samat oikeudet kuin kansallisilla työntekijöillä, mutta ei mitään varsinaisia oikeuksia anna. Jos, jossakin maassa on rajoitettu eh, pääsyä tiettyihin hommiin tai on jotakin kriteerejä, niin silloin eh, siirtolaisiin sovelletaan näitä samoja ehtoja. Otin 80 prosenttia EPPn tarkistuksesta mukaan. EPP halusi selvittää tätä asiaa. EPP sanoo, että, että tasavertaiseen kohteluun päästään ainoastaan niiden osalta, jotka ovat olleet ennen, ennen töissä. Eli siis poistetaan ne, jotka eivät ole työntekijöitä tai eivät ole aikaisemmin olleet työntekijöitä. On aivan selvää, että tämä on direktiivi, jota toteutetaan, että sovelletaan ainoastaan niihin työntekijöihin, jotka tulevat eh, EU-hun yhden hakemuksen perusteella. Eli tämä liittyy ainoastaan työntekijöihin. EPP halusi, että vuoden 2004 direktiivinä opiskelijat suljettaisiin pois. No, poistetaan sitten e, opiskelijat e, tästä, koska tämähän koskee ainoastaan työntekijöitä, jotka tulevat Euroopan yhden hakemuksen perusteella. Se ei koske opiskelijoita eikä mitään intercorporate-henkilöitä vain henkilöitä, jotka tulevat tekemään työtä Eurooppaan. Puhumme vain työntekijöistä, emme opiskelijoista, emme heidän perheistään. Jos EPP haluaa, että tämä sanotaan, niin sanotaan sitten. Myös työntekijät, jotka ovat menettäneet työpaikassa, heillä on oikeus yhdenvertaisen kohtelun. Sitten EPP halusi nämä stipendit pois. Minä kuitenkin otin mukaan, koska minusta ne työntekijät, jotka tulevat yhden hakemuksen perusteella tänne, voisivat kuitenkin saada tämän Ymmärrän, että voi olla jotakin veropoikkeuksia, kyllä voimme hyväksyä tällaiset, mutta sen sijaan EPPnkin on otettava vaihtokaupassa jotakin Guelle ja Demareille. Me ja Gue haluamme, että ammattikoulutuksen osalta ja mitä tulee pääsyn koulutukseen, joka liittyy siihen työhön, mitä siirtolaiset tekevät täällä yhden hakemuksen perusteella, jos heillä on mahdollisuus parantaa ammattipätevyyttä, että heihin sovelletaan yhdenvertaista kohtelua kaikki, joka koskee eh, hänen koulutustaan tai työtään tai ammattiaan, mitään vähemmän voimme antaa heille kuin tämän. Kyseessähän on kotouttamista koskeva direktiivi, jos eh, siirtolainen on Saksassa tai Raskassa tai Belgiassa teollisuudessa töissä ja on mahdollisuus parantaa hänen hänen koulutustaan. No minulle sanotaan, että puhun vähän nopeasti, mutta haluaisin, että ei tulisi mitään väärinkäsityksiä. Emme halua ottaa ketään, keneltäkään mitään pois aiheissa, jotka liittyvät hänen pätevyydensä parantamiseen. Menen todella nopeasti eteenpäin, anteeksi vaan kun yksinkertaista. Sitten seuraava asia. Hyvä puheenjohtaja, tämä on erittäin tärkeä. Tämä kyllä tarvitsisi tunnin keskustelua eikä 20 minuutin keskustelua. Kohta D. Se koskee tätä kuumaa perunaa siitä, mitä oikeuksia näillä työntekijöillä on, jotka eivät ole tulleet tänne työskennellekseen vain päivän tai vähän aikaa, vaan heillä on kahden, kolmen, neljän, viiden vuoden työlupa. He ovat tulleet elämään ja tekemään työtä Euroopan yhden hakemuksen perusteella. Mitä oikeuksia heillä on sosiaaliturvan kannalta? Tässä on ongelmia. On olemassa sosiaaliturva, joka liittyy asumiskriteereihin, työhön. Minulla on ollut avoin kaikille ratkaisuille ja olemme päässeet kompromissin Rian Omen Raittanin kanssa jätämisen ulkopuolelle jäsenvaltioiden käsiin mahdollisuus asettaa erityisehtoja ja poistaa automaattiset yhdenvertaisen kohtelun ehdot kahdelta osalta ensinnäkin perheen suoja ja työttömyys, mutta emme halua jättää ulkopuolelle työonnettomuuksia ja lääkehoitoa, lääkärihoitoa. Kyllä, kyllä työntekijöillä pitää olla samat oikeudet kuin Euroopan kollegoilla. Sitten työttömyyttä ja perhettä varten on toiset asiakirjat. tullaan alle kuudeksi kuukaudeksi, niin jäsenvaltiot voivat rajoittaa oikeutta työttömyyskorvaukseen tai perheen suojeluun. Jätemme ulkopuolelle myös opiskelijat. Ei se olisi tarpeen, mutta kun EPP haluaa, niin jätetään sitten opiskelijat yhteisen yhdenvertaisen kohtelun ulkopuolelle, mutta niitä työntekijöitä, jotka tulevat viisumilla tänne, heitä ei voida jättää ulkopuolelle. On aivan järjetöntä, että he tulevat tänne viisumilla ja sitten poistamme heidät tästä. Ei sillä ole mitään järkeä. Ei myöskään ole mitään järkeä poistaa sitä niiltä, joilla on pitkät yli kuuden kuukauden työsopimukset. Näin. Näillä ehdoin uskomme, että tämä viimeinen kompromissi, joka on kompromissi, missä tämä paperi onkaan, jota muuten ei ole tulkeille taaskaan jaettu. Tässä viitataan eläkkeiden siirrettävyyteen. Tästä ei ole mitään ongelmaa, koska olemme tästä yhtä mieltä EPPnkin kanssa. Tarvitaan tasavertaiset olosuhteita, niin kuin 883 asiakirjassa on todettu. Omassa ryhmässämme meillä on ihan tällainen tilanne, olemme puhuneet näistä soveltamisaloista ja olemme hyväksyneet suuren osan EPPn tarkistuksesta, jotta he olisivat rauhallisia. Emme halua siis laajentaa, vaan haluamme vain kunnioittaa kaikkia niitä oikeuksia, joita on henkilöitä, jotka tulevat tänne moniksi vuodeksi. Emme halua poistaa heitä oikeuksia, haluamme antaa heidän mahdollisuuden kotoutua ja välttää rasismia ja ulkomaalaisvihaa silloin, kun eh, ulkomaalaisilla on huonommat olosuhteet kuin kansallisilla eh, niin, että eh, he todella, tämä kohdistetaan henkilöihin, jotka tekevät laillisia töitä täällä. Heille tarjotaan yhdenvertaista kohtelua. Pyydän, että kollegat äänestävät tämän kompromissin puolesta. Tämä on uhraus kaikille osapuolille, mutta sen avulla voimme käydä hyvää neuvottelua keskuudessa. Me olemme voineet löytää tasapainon kaikkien kantojen kesken ja ensi viikolla että voimme puolustaa ihmisarvoa, työntekijöiden ihmisarvoa ja voimme kotouttaa nämä ihmiset yhteiskuntaamme, emmekä kiellä heitä välineitä, joilla tähän päästään. Kiitos. Ähm, Madame Monsieur la Täällä on ensin pyydetty puheenvuoroa. Omen pyysi puheenvuoroa aikaisemmin. Käykö, jos hän puhuu ensin vai haluatteko myöhemmin? Voorzitter, eh, dank Ik realiseer... Kiitos, puheenjohtaja. Tiedostan sen, että ne esityslistan kohdat, joita tässä aikaisemmin käsiteltiin, veivät aika paljon aikaa. Ja nyt tähän hyvin monimutkaisen asiaan jäi vain muutama minuutti, joten voin esittää vain joitakin yleisiä kommentteja Ferkasille. Tämä oli hyvin vaikea prosessi, mutta meidän täytyy pyrkiä siihen, että saamme mahdollisimman laajan tuen tämän taakse parlamentissa. Miksi sanon näin? Miksi olemme entistä rajoittavampia? No siksi, että meillä on kaikissa ähm, maissa parlamenteissa oikeistopuolueita, jotka esimerkiksi Suomessa ja Alankomaissa sanovat, että nämä järjestelmät äh, riippuvat oleskeluluvista eikä maihin saa päästää liikaa ulkomaalaisia, koska he tuhoavat sosiaaliturvajärjestelmämme. Tämä on yksi puoli kolikkoa. Mutta toisaalta emme voi hyväksyä sitä, että kolmansien maiden ja kolmansien maiden työntekijöitä käytetään hyväksi ja heille tarjotaan huonompia sosiaaliturva mahdollisuuksia kuin muille. Ja tässä meidän täytyy nyt punnita eri asioiden välillä ja todella toimia johdonmukaisesti. Minun täytyy tunnustaa, että tarkistuksissa, joita osittain tuen, ei tuoda esiin suoraan tiettyjä ongelmia. Ja siksi haluaisin sanoa, että D1 ja 2 tarkistuksissa tämän aiheen herkkäluontoisuuden takia voitaisiin joutua tilanteeseen, jossa henkilö, joka tulee jäsenvaltioon ja hänellä on työlupa ja oleskelulupa ja hän työskentelee jäsenvaltiossa, kaikesta huolimatta – hän ei voi saada kuitenkaan erilaisia työttömyystukia tai perheelle suunnattuja sosiaalitukia. Ja jos tällainen tilanne syntyy, ja hänen perheellään on hankala tilanne, tai esimerkiksi rakennustyömaalla tapahtuu jotakin, niin silloin tällaisella henkilöllä pitäisi olla oikeus ainakin jonkinlaiseen vakuutukseen, työolovakuutukseen. Ja tähän liittyy ongelma kompromissin suhteen. Tästä olemme omassa ryhmässämme keskustelleet. Ehdotamme seuraavaa tasa-arvoisen kohtelun oikeus, aivan kuten kohdassa 8.3 todetaan, tasa-arvoisen kohtelun oikeutta me kaikki tuemme, mutta tämä oikeus pätee ainoastaan niihin ihmisiin, joilla on lupa, oleskelulupa, jotka ovat töissä, vaikka he sitten joutuisivatkin työttömiksi. 8.3. Tässä, tässä on tiettyjä rajoituksia työluvan suhteen esimerkiksi Suomessa ja Alankomaissa ja muissa maissa. Kyseessä olevat jäsenvaltiot voivat saada tiettyjä vaatimuksia näiltä henkilöiltä, mutta uskon, että näillä ihmisillä pitää olla pääsy tiettyihin palveluihin, esimerkiksi ATK-alan insinöörit vaikka Intiasta, heillä täytyy olla mahdollisuus esimerkiksi jatkokoulutukseen. Nämä ovat positiivisia esimerkkejä heidän työllistymisensä kannalta ja näen, näen, tässä, näen tässä tiettyjä ongelmia. Tässä täytyy olla joitakin rajoitteita. No, työttömyys tai lapsilisä. Ne olen tästä poistanut, mutta muun olen jättänyt sikseen, koska eh, tässä ei saa toimia epäsosiaalisesti. Ja vielä lopuksi, puheenjohtaja, mitä neuvosto ja komissio aikovat tehdä? Neuvosto on ilmoittanut, että jos jollakin on viisumi, niin hänellä on tiettyjä oikeuksia, samoja oikeuksia kuin niillä, joilla on tällainen yksi, yhden tai yhteis, yhteislupa yhdistelmälupaa. Tämä johtaa siihen, että työntekijät tai siis työnantajat, korjapuhuja, voivat tässä valita sitten eri maista tulevien työntekijöiden välillä ja todennäköisesti valitsevat sitten halvemmaksi tulevan työntekijän yhdistelmälupa oikeastaan kuitenkin tarkoitettiin siihen, että liitettäisiin yhteen oleskelulupa ja työlupa. Nyt tähän kuitenkin sitten puututaan jälleen ja sanotaan, että on oleskelulupa ja lisäksi työlupa. Eli näitä ei yhdistettäisiinkään. Ja tästä syystä puheenjohtaja sanon, että näin meidän ei tulisi toimia. Merci. J'ai encore trois demandes. Kiitoksia paljon. Minulla on kolme puheenvuoropyyntöä vielä ja tulkit antavat meille vielä viisi minuuttia yli aikaa, joten sen jälkeen on pärjättävä omillaan Ranskalla ja Englannilla. Kiitos ensin muodollisesti jotakin tästä menettelystä. En pitänyt hyvänä monia asioita, joita tässä tehtiin tämän asia kokonaisuuden suhteen. Johtava valiokunta tai vastuuvaliokunta Libe, sen teksti hylättiin, mutta me käsittelemme tätä nyt uudelleen. Ei tässä mitään, mutta tämä toimintatapa, jolla tässä toimittiin, ei ollut oikein. Minä varjoesittelijänä en tiennyt asiasta mitään, eivätkä myöskään koordinaattorit, eli tässä tavallaan puhuimme hieman ristiin. Tätä täytyy kunnioittaa, jotta voimme demokraattisesti tällä työskennellä. Ja sitten toinen asia, joka vaikeuttaa töitä, on, että sain viimeisen kompromissin aivan vasta sillä, sillä hetkellä, kun tulin tähän saliin, eikä tämä ole mitenkään hyväksyttävää. Minulla oli oikeastaan eilisiltainen versio ja sitten sain vielä tämän aamuisen version, mutta tätä kaikkein viimeisintä tämän iltapäivän tekstiä minulla ei ollut. Ja tämähän tekee mahdottomaksi sen, että tässä pystyy tekemään töitä. Tässä on viilattava yksittäisiä sanoja. Tässä puhutaan tästä yhdestä hakemuksesta tai luvasta, single permit mutta tässä täytyy todella tietää tarkkaan, mistä on kyse, mistä sanamuodosta, missä tarkistuksessa mennään. Ja jos asioita poistetaan tarkistuksesta, silloin on hyvin hankala seurata tilannetta, jos ei ole tekstiä, vaan tähän tarvitaan aikaa. Kaikki onnistui varsin hyvin ennen äänestystä täysin istunnossa. Tämä voi sanoa Serkasille. Minulla oli tässä kaksi tarkistusta, jotka jätin, en ainoastaan yhtä, hyvä herkas. Ja olin tässä, tai vastustin hänen mielipidettään, niin sen takia minua taas ei kutsuttu tietyn tapaamiseen. Tätä en voi hyväksyä. Minulle tämä asiakokonaisuus on hyvin tärkeä. Tämä tästä työmenetelmästä. Nyt sitten tästä sisällöstä. kaksi tarkistusta. Olen jättänyt ensinnäkin 3.2b artikla, jossa käsitellään lähetettyjä työntekijöitä ja teksti, josta todella sovitan. Teksti oli alun perin hieman erilainen ja jätin tämän tarkistukseen, siis alkuperäisen tekstin mukaisesti. Ja ensimmäisessä käsittelyssä tähän liittyvää kohta hylättiin täysistuntoäänestyksessä. Eli tekijät, työntekijät ovat lähetettyjä niin kauan kuin he ovat lähetettyjä. Tässä ei mainittaisi direktiivejä lainkaan. Komissiokin on vakuuttanut meille usean otteeseen, että jos otamme tämän jos otamme tähän tämän direktiivin 9671, jossa kolmansista maista lähetetyt työntekijät olisivat mahdollisesti paremmassa asemassa kuin EUn sisäisesti lähetetyt työntekijät, ei sekään olisi hyväksyttävää. Ja itse olen ainut, joka oikeastaan jätin tämän tarkistuksen vielä kerran. Se on minusta hyvin tärkeä. Tämä oli esillä jo ensimmäisessä käsittelyssä ja tästä kompromissista on nyt päänytty käyttää jo 12 vuotta. Kuten Serkas sanoi, kompromissi on kompromissi se ei ole koskaan ihanteellinen, mutta meidän täytyy kuitenkin saada aikaan pohja, jolta voimme lähteä sitten liikkeelle. Ja jos tässä lisätään tiettyjä kohtia tähän, niin emme saa kompromisseja taaskaan aikaan. Toinen tarkistus, jonka jätin, on 47. Se on identtinen 46 tarkistuksen kanssa. Ja tässä on kyse artiklasta 12d. Minkälaisia sosiaalisia oikeuksia voi olla sellaisella ihmisellä, jolla on työlupa, mutta hän ei ole tehnyt päivääkään työtä? Onko hänellä samat oikeudet kuin eu työntekijällä, joka on ollut tytöissä vai ei? No tämä on tärkeä kysymys. Mikä on toteutettavissa? Totta kai minäkin haluaisin tarjota kaikille Euroopan tulijoille meidän arvomme, ja sosiaaliset etumme, mutta silti täytyy katsoa, mikä on realistista, mikä todella voidaan saada aikaan ja mitä ylipäätään tähän direktiiviin on tarkoitus saada mukaan. Eli D1 ja 2, niissä on osittain minun sanamuotoni aika tarkkaankin, mutta osittain ne on taas hieman muotoiltu uudelleen ja tässä taas sitten koko sisältö on kääntynyt päälailleen. Ja tässä, tässä vaiheessa näen, että yhtenä näistä yhtenäistystulos on hyvin hankala saavuttaa. Ja, ja, ja, ja sitten... Elnök asszony, nem akarom húzni a szót, részben örülök annak, hogy a, amit hallottunk a kiküldetés irányelvvel kapcsolatban lesz. Niin, olen iloinen siitä, että että kun puhutaan tuosta lähetettyjen työntekijöiden direktiivistä, niin meillä on mahdollisuus keskustella siitä vielä toisella vuosipuoliskolla, joten siihen ei pitäisi tuhlata aikaa nyt. Ongelmani on kuitenkin seuraavanlainen. En tiedä, onko tässä nyt kielellinen ongelma vai asia sisältöön liittyvä ongelma kyseessä. Puhun tässä kompromissista C ja pääsystä koulutukseen ja siihen liittyvät määräykset. Eli alkuperäinen teksti toteaa, että yhtäläinen kohtelu pitäisi taata. Jos on siis yhdistelmän lupa, niin pitäisi olla pääsy koulutukseen. Ja sitten otetaan mukaan erinäisiä rajoitteita sen jälkeen. Kuitenkin lukuisat maat ja organisaatiot, joita olemme kuulleet, eivät pidä siitä, että rajoitamme pääsyn koulutukseen koskemaan vain niitä, jotka työskentelevät tai ovat olleet työskennelleet aikaisemmin EU-maassa, koska tämä ei ole mikään ehto, sanovat nämä tahot. Toisin sanoen sellainen henkilö, joka on kutsuttu ja itse asiassa suuretkin määrät työntekijöitä, jotka on jokin yritys kutsunut maahan ja sitten yritys menee konkurssiin vaikkapa, niin näillä pitäisi olla mahdollisuus samoin, tai niillä on samoin, samanlaiset mahdollisuudet ja oikeudet kuin kyseisen maan kansalaisilla ilman, että he joutuvat mitään sitä edes maksamaan. Ja tämä on aika vaikeata selittää millekään taholle. Ja jos tämä teksti pysyy tällaisenaan, niin silloin minkäänlaista ensimmäisen käsittelyn sopimusta ei saada aikaiseksi, joten meidän pitäisi lähestyä tätä asiaa hieman äh, maanläheisemmällä tavalla. Sitten Rova Essa, johon Jaha, ai vielä kaksi minuuttia. Roveissa jo. Thank you, Madam Chair. I'm going to... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Käytän äidinkieltäni suomea, niin päästään hieman nopeammin eteenpäin. Valiokunnan takia siitä, että olemme lähteneet muuttamaan tätä ensimmäisen käsittelyn tekstiä, koska se tulee vaikeuttamaan tämän asian jatkokäsittelyä. Meillä oli, voi sanoa, ihan yhtä kohtaa vaille hyvä esitys ensimmäisessä käsittelyssä, ja jos olisimme pidättäytyneet sen korjaamisessa, niin emme olisi tässä ongelmatilanteessa, missä nyt ollaan. Tämä yhdenvertaisen kohtelun vaatimus on ristiriidassa sen perusperiaatteen kanssa, että jokaisella jäsenvaltiolla on oikeus järjestää oma sosiaaliturvansa haluamallaan tavalla. Ja Pohjoismaiden kohdalla tämä johtuu siitä, että meillä on tällainen hyvin laaja asumisperusteinen sosiaaliturvajärjestelmä, joka takaa erittäin laajan sosiaaliturvan. Ja voisin sanoa, että pohjoismainen sosiaaliturvajärjestelmä ja työntekijöiden suojelu kenties takaa korkeamman mahdollisen suojan, suojan koko Euroopassa. Ja siinä mielessä ymmärrän tavallaan sen vaikeuden, mikä monien muiden maiden edustajien on ollut ymmärtää, että mitä hankaluuksia tämä tulee aiheuttamaan pohjoismaisessa järjestelmässä, koska nämä etuudet eivät asumisperusteen perusteella liity pelkästään perheetuuksiin tai työttömyysturvaan, vaan tämä asumisperusteinen sosiaaliturvajärjestelmä aukaisee terveydenhoidon, hammashoidon, sairasvakuutuksen, sairauspäivärahat, äitiysetuudet, isyysetuudet ja myöskin erilaiset vammaistuet. Ja siinä mielessä niin tämä D2 ja 1 kompromissiesitykset ovat sen kaltaisia ja niiden muotoilu tällä hetkellä sen kaltainen, että jos tekstiä ei pystytä muuttamaan, niin joudun ikävä kyllä vetämään oman nimeni tästä kompromissista pois. Ja toteaisin vielä niille, jotka kuvittelevat, että Pohjoismaissa, jos joku henkilö tippuu toisena työpäivänään äh, rakennustelineeltä, että hänelle ei tulisi minkäänlaista turvaa. Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa yksikään ihminen ei astu työmaalle, ellei hänellä ole tapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus ja eläkevakuutus ensimmäisestä sekunnista lähtien. Joten tämä laajentaminen tänne sosiaaliturvan puolelle tekee tästä jäsenmaille erittäin hankalan. Kiitos. alors, nous en avons terminé. No niin, olemme saaneet tämän valmiiksi. Kiitän tulkkeja siitä, että olemme voineet jatkaa näin pitkään. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten annan puheenvuoron esittelyyn